Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Haluaisin ensin, että hyväksymme esityslistan ja minulla on joitakin ilmoituksia ennen kuin aloitamme. Sitten on se tue ajoissa kohta. Sitten ensinnäkin EKn AFKO-kokous 24. toukokuuta Tämä kokous tapahtuu, alkaa yhdeksältä aamulla. Käsitellään tarkistuksia mietinnössä, jolla muutetaan artikla 22 EKPn ohjesäännössä. Sitten on koordinaattorin kokous 24. Uutuvuutta pöytäkirjat sitten yhteisten säädösten asetus, asetus rakenteisten uudistusten tukiohjelmasta tätä on sitten nimitetään nimitykset muita asiakokonaisuuksia varten on lykätty. Toistaiseksi talouspolitiikan ohjauskokous euroalueen valtiovarainministerin kanssa päätettiin kutsua valtiovarainministerit tietystä jäsenvaltiosta, erityisesti Alankomaat, Saksa, Ranska, Kreikka, Portugali, Austria, Itävalta 12. Hel- mm, heinäkuuta pidettävään kokoukseen käsitellään emupakettia. Päätettiin säännön 29 pohjalta ESMstä ja MFstä ja sitten tehtiin lista nimityksistä. Puheenjohtajan pitäisi kierrättää luonnosta ja laatia tämä kirjallinen suullinen kysymys komissiolle emu Emu-keskustelussa täysistunnossa sitten seurantaa. eurostat keskustelulle päätettiin lähettää kirje Eurostatin pääjohtajalle, jossa pyydetään kirjallista lausuntoa tilasto-ohjelman toteuttamisesta väliaikaiselta pohjalta. Sitten päätettiin, että me kutsuisimme euroryhmän työryhmän puheenjohtajan avoimeen koordinaattorin kokoukseen – niin kuin hänen edeltäjänsäkin kanssa toimittiin. Sitten ohjelman luonnos, missä työmatkaa varten, joka tapahtuu Ateenaan 25.6. kesäkuuta. Ohjelma lähetetään koordinaattoreille ja EPP, SDSR, äh, ja sitten herra Stolojan IFRS on esittelijänä ja IFRSn pysyvästä tiimistä varjoesittelijät. Tästä tehdään päätöslausuma, ehdotettu aikataulu ja otsake. Niistä sovittiin myös luonnos esittäen 13. 30. toukokuuta. Sitten EFRAKin puheenjohtaja kutsutaan valiokuntaan. Sitten neljä vierailut, delegaatiot, valtuuskunnat päätimme, että emme anna tätä GUE-ryhmän paikkaa eteenpäin. Sitten 2018 loppuvuoden missiot päätettiin käyttää DONT-järjestelmää. USA on heinäkuun missiossa. Tähän liittyy vielä sitten puheenjohtajan päätös koskien paikkoja. EPPstä kolme, kolme yksi ECRstä, sitten kahdeksan jäsentä, yhdeksän jäsentä, EPP, ST, ECR, ALD, sitten miten valmistutaan kauden loppuun päätettiin, että ottaen huomioon valiokunta-ajan ja onko aikaa, niin neuvoston puheenjohtajuuskeskustelu järjestää niin, että on joko puolen tunnin tauko tai ei ollenkaan. Sitten näitä täytäntöönpanotoimia tarkastellaan vain tarvittaessa, ei mitään ylimääräisiä kokouksia täysistuntoviikoilla – Sitten maanantait Strasbourgissa ja toista iltapäivät ryhmäviikoilla. Niitä pitää käyttää vain, jos ei voida sitä välttää. Sitten päätettiin kutsua korkean tason työryhmästä, joka käsittelee sosiaalista infrastruktuuria Euroopassa. Hän, tämän ryhmän johdata tulee koordinaattorien kokoukseen, investoinnit, in, sosiaalisen infrastruktuurin sitten ECR-koordinaattorit pyysivät, että käsitellään ma- markkinarahastoja. Anteeksi, tämä onkin tällainen, ei kuulukaan enää tähän tämän esityslista kohta. Sitten kohta kolme meneillään olevat toimintaväliset neuvottelut. Toinen neuvottelut pidettiin ECN Plus direktiivistä, toukokuuta erittäin hyvä dialogi. Saatiin aikaan sopimus kolme artiklasta, turvatakeet neljästä, artikla neljästä riippumattomuus, viranomaisten kohdalla sitten vii, artikla viisi, artikla 12, SAK 22, luonnollisten henkilöiden immuniteetti, annettiin mandaatti teknisellä tasolla jatkaa valmistelevaa työtä direktiivin muulta osalta. Ekonin neuvottelutiimi esitti kantansa 21 artiklasta tiivistelmä ja sitten äh, helpotuspaketti. Siitä on tarkoitus keskustella 30. toukokuuta. Nyt meidän pitäisi alkaa sitten tämä Delegoitujen säädösten täytäntöönpano toimia. tarkastelu Solvenssi kakkosesta on kyse, niin kuin tiedätte. Tämä todellakin on tärkeä kysymys. Hyvä, että olette paikalla, herra Klintz. En usko, että te edustatte kuitenkaan EPPn esittelijää. En todellakaan. Joten selitänkin teille, miten toimimme näissä täytäntöpanotarkasteluissa, miten haluamme parantaa valvontatoimen toisen tason lainsäädännön kohdalla se on todella relevanttia ja kerron myös, miksi päätimme käsitellä juuri Solvenssi 2. Ei varmaankaan ole mikään yllätys, kuten te kaikki tiedätte. Jatkuvasti tehdään tärkeää tärkeiden delegoitujen säädösten kohdalla, kun tarkastellaan vakavaraisuuspääomavaatimuksia Solvenssi 2 yhteydessä. Ja olen kovasti iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi Fausto Perenten ja Herra Merlänin, toinen edustaa ei opaa toinen komission FISMA-pääosastoa. Ja nyt aloitan joudumme siis aloittamaan. Toivottavasti muut tulevat kohta paikalle. Haluaisin lähteä liikkeelle Euroopan vakuutus- ja lisäeläkelaitoksesta Fausto Parentesta. Kuulemme ensin herra Parentea ja sitten herra Mellanen. Tervetuloa jälleen kerran, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta olemme valmiit osallistumaan tähän täytäntöönpanotarkasteluun. Solvenssi 2 on nyt voimassa. Kahden vuoden ajan olemme sitä jo käyttäneet ja nyt on jo aika alkaa vähän huoltotöihin, ajatellen tulevia parannuksia järjestelmässä. Olemme antaneet teknisiä ohjeita hiljattain komissiolle – heidän pyynnöstään käsittelimme erityisesti kolmea perusaluetta. Yksi on, pyritään lisäämään suhteellisuusperiaatteen käyttöä, toinen poistetaan perusteettomia äh, esteitä talouden rahoitukselta ja jotta toimitaan enemmän pääomamarkkinaunionin mukaisesti. Sitten kolmas asia, poistetaan teknisiä epäjohdonmukaisuuksia ohjeistus on varsin pitkä, niin kuin olette nähneet. Minä vain korostan joitakin pääkohtia. Mitä tulee suhteellisuuteen, olemme hyväks, tai ehdottaneet, että komissio hyväksyisi joukon yksinkertaistettuja äh, laskelmia äh, riskialaluokista. Ja tässä mielessä nämä ovat optionaalisia yksinkertaistamisia he voivat itse harkita, tarvitaanko niitä vai ei, tai käytetään niitä vai ei. Olemme myös ottaneet, tehneet ehdotuksia yksinkertaisesti vähennettäisiin ulkoista luottoluokitusta ja niiden käyttöä. Sitten yksi yksinkertaistaminen liittyy siihen, miten kohdellaan tätä look-through-läpäisyperiaatetta silloin, kun invest, vakuutusyhtiö investoi yhteissijoitusrahastoon. Sitten toinen ajatus on myötä vaikuttaa siihen, että rahoitetaan kansantaloutta ja tässä mielessä Olemme pohtineet joitakin mahdollisuuksia yksinkertaista, miten kohdellaan luokittamatta velkaa ja listamattomia osakkeita. Ja tässä samoin kuin toimme aikaisemmin koskien infrastruktuuria olemme identifioineet joitakin objektiivisia kriteereitä, joita vakuutusyhtiöt voivat käyttää, kun arvioivat tämän tyyppisten sijoitusten riskejä samoin kuin ne toimivat luokiteltujen, listattujen osakkeiden kohdalla. Nämä kriteerit ovat objektiivisia, mutta siltikin niissä luotetaan arviointikykyyn, kokemukseen, vakuutusyrityksissä, joten tiettyjä rajoituksia liittyy. Sitten jonkun ajan päästä Olemme tarkistaneet hiukan kalibrointeja eri alueilla, kuten esimerkiksi katastrofin riski, avustus, lääkinnälliset kustannukset, oikeuskulut, riskit. Nämä ovat varsin erityisluotoisia riskejä, joskus niitä uudelleen arvioidaan, mitä tulee tähän kalibrointityöhön. Olemme antaneet komissiolle myös ehdotuksia, miten voitaisiin uudelleen kalibroida korkoriskiä tai määritellä korkoriskiä. Koska niin kuin hiljattain on nähty, tätä ei tietenkään voitu ajatella vielä 2008, kun hetkinen lähestymistapa aloitettiin, olemme, olemme ehdottaneet, että hiukan muutetaan tätä. Tietysti tämä kuuluu näihin neuvoihin, ohjeisiin, joista nyt sitten keskustellaan myös alan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämän tietyn ehdotuksen vaikutus voi olla merkittävääkin. Olemme siksi myös ehdottaneet, että käytettäisiin uutta metodologiaa asteittain kolmen vuoden ajan. Sitten viimeinen alue, joka mainitsisin, ja sekin on merkittävä, on se, miten kohdellaan ja käytetään tappion kantamiskykyä, joka liittyy laskennallisiin veroihin. Olemme tehneet analyysejä kahden vuoden ajan siitä, miten tätä kohtaa voidaan käyttää ja käytetään. Ja olemme todenneet, että 75 prosenttia tästä omaisuudesta taseessa sitä käytetään varsin erikoislaatuisella tavalla, mutta vielä 25 prosenttia tästä määrästä aika iso määrä, 100 Äh, miljardia euroa. Osa tästä liittyy erityispiirteisiin eri maissa ja eri yrityksissä yritimme tarttua tähän ja löytää paremman tasapainon sen välillä, että ollaan joustavia tietenkin järjestelmässämme, mutta lisätään myös vertailtavuutta ja saadaan aikaan valvonnan yhteneväisyyttä. Olemme jälleen ehdottaneet joitakin periaatteita, kuten se, että projisoidaan tulevia tuloksia yrityksissä, esimerkiksi ennusteet tulevasta omaisuuden tuotosta. Tämän pitää kuitenkin perustua vahvaan näyttöön. Joitakin kriteereitä, jotka voivat sitten auttaa saamaan laskelmista objektiivisia Kaiken kaikkiaan olemme tehneet työtämme läheisessä yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin, jotka auttoivat meitä paljon viime kuukausina, välittivät tietoja, osallistuivat eh, julkiseen kuulemiseen ja pyöräpöydän keskusteluun, heille ensinnäkin lämpimät kiitokset, kun aktiivisesti halusivat auttaa Evleviä löytämään näitä teknisiä ratkaisuja, joita nyt voidaan tällä hetkellä löytää Solvenssi 2 eteen. Kahden, kolmen vuoden kuluttua saamme sitten lisää tuloksia tietenkin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komissiosta. Herra uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain tämän mahdollisuuden esittää Solvensi 2 delegoidun säädöksen muutokset teille. Voitinko hän kertoa taustoista ensin? Kerro vähän syistä, miksi teemme katsastusta tällä hetkellä. Kun Omnibus 2 hyväksyttiin 2013, niin suuri osa tämän delegoidun säännöksen sisältöä, sitten ne, niitä ennakoitiin jo ja testattiin silloin minun vaikutusten tutkimuksissa. Kuitenkin Jotkut sidosryhmät haluaisivat muutoksia tähän, erityisesti kuinka pääomavaatimukset lasketaan ennen kuin tämä delegoitussäännös tulee voimaan ja sitä sovelletaan, jotta ettei sitten sovisi kakkosen hyväksyminen viivästyisi, niin sovittiin, että näitä pääomavaatimuksia katsottaisiin uudestaan 2018 loppuun mennessä. Tämä sitoumus laitettiin johtonsa kappaleeseen 150 delegoitussäädöksessä. Tämän jälkeen komissio on ottanut jo esille monia investoihin liittyviä asioita, osana tietysti pääomamarkkinaprojektia. Erityisesti eurooppalaisten pitkäaikaisuusrahastojen käsittely ja infrastruktuuriinvestoinnit. Ja tämän pohjalta teemme kohta räätälöidyn pääomavaatimuksen vakuutuslaitoksille, joka on sitten yksinkertainen, läpinäkyvä ja standardisoiti arvopaperistaminen ja muutoksena selvensi kakkosen tilikoitun säädökseen. Ja tämän jälkeen tämä muutos tehdään delegoitun säädökseen piakkoin. Näiden muutosten lisäksi 2018 katsomme, että 2018 myöskin mahdollisuus katsoa teknisiä kysymyksiä, jotka ovat tulleet komission tiedustelukierroksen aikana vuonna 2015 esille kahdessa pyynnössä, eli jopalle. Kun puhuttiin pääomamarkkinoiden tavoitteista, me otimme esille useita alueita, joita voidaan keskittyä tässä uudistamisessa. Suhteellisuus, tekninen tuki ja listatut nämä niin arvopaperit, ja kuten myöskin Fausta mainitsi tämä. Ja näette EU-ban 28. raportista, jos katsottiin tarkkaa 25 asiaa. Haluan kiittää EU-paa tästä laajasta työstä, jonka tehneet raportin puitteissa. Näemme, että EU-paa on tehnyt hyvin hyödyllistä ja korkealaatuista työtä. Teimme myöskin julkisen kuulemistilaisuuden Solvensi 2 telekaiden asetuksen kuulemistilaisuuden 27. maaliskuuta Brysselissä. Noin 300 osallistujaa tuli paikalle. Ja tämä oli myöskin hyvä tilaisuus ja hyvä tilaisuus katsoa delegoidun säädösten muutoksia. Tällä hetkellä komissio tarkkaan analysoi Euroopan antamaa neuvoa, sen ja Eevan vaikutusten arviointia. Mutta näemme kuitenkin, että monet sidosryhmät kyllä periaatteessa tuet, tukevat näitä teknisiä muutoksia ja parannuksia, joita ei jopa on erottanut. Ja me komissiossa taas teknisellä tasolla, me, meillä on periaatteessa myönteinen kanta suurimpaan osaan näistä ei, ei jopa erottamista muutoksista. Mutta tietenkin tämä nyt sen enempää ennakoimatta komission lopullista kantaa, mitä kollegio tulee päättämään sitten. Kun tämän mainitsin, me näemme myöskin sellaisen asian, että monet sidosryhmät kritisoivat EUPAN neuvoa EUPAN kuulemistilaisuuden yhteydessä maaliskuussa. Erityisesti korkoriskiasia on hyvin ristiriitainen. Ja tämä johtaisi myöskin huomattavaan pääomavaatimusten lisäämiseen vakuutuslaitoksille EUn sisällä. Emme todellakaan kiistä sitä, että tämä on tärkeä asia, jota ei jopa tietenkin saa irrottaa, kyllä, mutta olisi ehkä parempi katsoa tätä asiaa, korkoriskiasiaa uudestaan direktiivin uudistusvaiheessa vuonna 2020 sitten ja tämä tarkastelu on laajempi tarkastelu Solvensi kakkosen vaikutuksista pitkäaikaiseen vakuutustoimintaan. Ja tämä sallisi tällaisen, tällaisen, tällaisen laaja alaisen näkymän näistä pääasioista. Mitä tulee vakuutuslaitosten investointeihin ja pörssissä näyttämättömien arvopaperien annettu neuvo antaa tietenkin tärkeän ohjeen tässä vaiheessa, toisin kuin taas luokittamat lainat, jotka sallivat sen, että myöskin suunnatuissa lainaanneissa voidaan antaa, ottaa mukaan nämä huomioon, kun tietyt kriteerit on katettu. Nämä kaksi asiaa yhdessä voivat ehkä sallia sen, että vakuutuslaitokset helpommin antaa rahoitusta todelliseen talouteen – pääomamarkkinaunionin tavoitteiden mukaisesti. Ne tulee aikatauluun. Meidän tarkoituksemme on hyväksyä nämä Solvensi 2 asetuksen muutokset tämän vuoden aikana vielä, kuten pääomamarkkinaunioni tarkastelussa on sovittu. Ja alussa puhuinkin näistä syistä, minkä takia tämä delegaton säädösten tarkastelu tehdään 2012. Kuitenkin, kuten Fausto mainitsikin, tämä tarkastelu ei ole tien loppu. Solvensi 2 katsoo myöskin, että direktiivi itseään pitää katsoa 2020. Silloin tehdään laajempia muutoksia Solvensi kakkoseenkin, tai niitä voidaan harkita. Komission työohjelmassa kestävästä rahoituksesta on todettu jo, että vakavaraisuussäännöt, jotka voisivat auttaa rahoitusta, voisivat olla 2020 uudelleen tarkastelun kohteena. Ja tietenkin pyydämme sitten ei jopa neuvoa tässä asiassa myöskin tämän vuoden lopulla mitä tulee myöskin yleensä investointiin, arvopapereihin. Tästä katsomme myöskin, mikä, mitkä ovat vakuutusyhtiöiden ja vastaavien syy investoida noterattuihin ja noterattomiin arvopapereihin. Ja odotamme tästä myöskin kantaa tämän vuoden lopulla. Ja kiitokset mielenkiinnosta ja olen tietenkin valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitän myös komissiota. Otitte esiin tärkeitä kohtia ymmärtääkseni varsin pian. Puhutaan YSL-arvopaperistamisesta yksinkertaisesta läpinäkyvästä standardoidusta arvopaperistamisesta kesän jälkeen tartun tilaisuuteen ja esitän teille muutamia kysymyksiä nyt kun aloitamme työn neuvotteluryhmässämme. Herra Valts ikävä kyllä ei päässyt nyt paikalle, joten sitten mennään suoraan SD-ryhmään. Pervans Peres, ellei sitten joku muu, jolla on oikeus puheenvuoroon ensin. No, olisinkin että tästä on etukäteen tieto. Ole hyvä. Ja tietysti sitten voidaan pyytää puheenvuoroja myös ilman puhujalistaa. Ja herra Klinsin jo huomioinkin. Merci. Euh. Kiitoksia. Puhun tässä varjoesittelijänä. Kiitoksia näistä päivityksistä liittyen EUPan ja komission esityksiin. Ymmärrän, että jotkin näistä argumenteista vakuutuslaitosten taholta komissiossa on jo kuultu. Nämä ovat ehdotuksia, jotka liittyvät korkoriskeihin ja samaan aikaan, no minä kysyisin, että onko korkoriskeihin liittyen jotain uutta kerrottavaa? Odotellaanko tässä vuotta 2020 tai 2021? Ehkä jonkinlainen säätäminen olisi paikallaan jo ennen sitä korkoriskeissä, kun ajatellaan minkälaisia korot ovat nyt ja miten se vaikuttaa vakuutusyhtiöiden vakauteen. No kun tässä nyt kuuntelee tämän alan toimijoita liittyen näihin päivityksiin, tässä oli pari muutakin teemaa, jotka nousevat aika ajoin esiin, niin halusin ottaa minäkin ne esiin. Ensimmäinen liittyy tietysti siihen, että miten voidaan vähentää pitkäaikaisten, pitkäaikaisiin sijoituksiin liittyvää riskiä, jos jonkinlaisia markkinashokkeja tulee, miten tätä voitaisiin tehdä delegoidulla säädöksillä. Se on tärkeä aihe, josta pitäisi huolehtia, ja komissio on varmasti tämän huomannutkin – se on tärkeä. Ja toinen aihe liittyy sitten volatiliteettiin, erityisesti vakuutuslaitosten kannalta, eli minkälaisia vaihtoehtoja komissiolla on tässä esillä ja mitä se niistä suosii ja miten ei jopa on arvioinut tätä. Ja sitten kaksi teemaa vielä, tai itse asiassa kolme, jotka haluaisin ohimennen tässä ottaa esiin. Ensimmäinen niistä liittyy näihin huolenaiheisiin, joita, joista minulla on kerrottu liittyen vakuutuslaitoksiin ulkomaankaupan osalta. Eli niitähän tietyllä tavalla rangaistaan tässä nykyjärjestelmässä. Nämä 21 kohtaa, jotka ei jopa on tunnistanut, ja ne pitäisi käydä lainsäädännössä uudelleen läpi ja delegoiduissa säädöksissä samoin. No sitten kohtelun erilaisuus liittyen äh, vakuutusyhtiöihin, jotka tarjoavat henkivakuutuksia ja jotka niitä eivät tarjoa. Ja sitten viimeinen kohta, sellainen aihe, joka on aina, aina aiheuttaa huolta varsinkin sosiaalistien keskuudessa – eli strateginen osallistuminen, eli nämä poikka- poikkeukset, jotka nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa, niitä ei ole katettu riittävän laajalla tavalla tämän strategisen osallistumisen kautta. Eli oletteko ottanut tämän huomioon, aiotaanko tätä kohtaa kehittää ja vielä pahoittelen lisäisin vihoviimeisen kohdan, puhuinkin siitä jo. Eli korkean tason asiantuntijaryhmän työn, työn osalta, miten aiotte integroida sen ryhmän työn tähän nykyiseen työhön, koska tuo työhönhän oli varsin laadukasta ja kestävää. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Tässä tulikin hyviä kohtia sitten herra Fox ESR. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä esityksistä. Yhä suurempaa huolta tunnetaan eri sidosryhmissä, joiden kanssa minä ainakin olen keskustellut siitä, että EVLEV on liian rajallinen eläkeviranomainen ja tämänhetkinen markkina, riskimarginaali on nyt 200 miljardin pääomaan, jota on nyt sitten taseilla, eikä sitä käytetäkään rahoittamaan reaalitaloutta. Nyt tietysti ymmärrän, että täytyy olla tässä vähän konservatiivisia ja varovaisia, mutta tämä kuitenkin mielestäni kuuluu tällaisen perusteettoman rajoituksen alle, kun estetään ta- reaalitalouden rahoittamista. Joten haluaisin kyllä tietää, miten komissio ja eläkeviranomainen varmistavat, että sidosryhmät ovat täysin mukana tässä prosessissa ja osallistuvat laskelmiin tässä mielessä niin, että ei synny sellaista tilannetta, missä olemme olleet liian rajoittavia ja vaikutamme siihen, kuinka paljon rahaa on käytössä reaalitalouden pyörittämiseen. Kiitos. Kiitos. Sitten Aldesta, herra Klintz. Kiitoksia, puheenjohtaja. En ole varjoesittelijänä tässä, mutta olen varjoesittelijä toisessa talousasiassa. Ja tässä yhteydessä olen myöskin monien sidosryhmien kanssa keskustellut Euroopan valvontaviranomaista olen puhunut muiden kanssa. Ja, ja sitten Solvensi 2 on 2016 tullut voimaan ja silloin todettiin, että, että valvontarakenteen parani näin vakuutusalla kaikkialla ja jos näin on, niin tietenkin tässä tarvitaan myöskin uudistusprosessia tämän jälkeen. 2018 katsotaan sitten pääomavaatimuksia, ehkä vakavaraisuusstandardivaatimuksia. Ja sitten 2020 meillä on tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka tarkoituksena on sitten lopulta katsoa sitä, että ollaanko oikealla tiellä. Kun ajatellaan, että tämä aihe menee tavallaan kahdessa vaiheessa, ensinnäkin pääomavaihe 2018 ja sitten kokonaisvaltainen 2020, niin tällä tavoin on tehty monia toimenpiteitä, kuten täällä todettiin. Sillä on huomattavia vaikutuksia pääoman tilanteeseen. Tässä on laskettu tiettyjen tasoa ja tällä on vaikutuksia. Ja ei jopa suositus, kuten Pervonstella mainitsikin, ja komissioedustaja myöskin mainitsi tämän, että on tällainen korkoriski, tämähän on mainittu jo. Ja se on myöskin huomioitu. Ja tämä saattaa myöskin vakavaraisuuden muuttumiseen vaikuttaa. Ja minun erä, on, kun puhun valvontaviranomaisista, puhun aikaisemmin, eikö, eikö, ei jopa mene vähän liian pitkälle nyt, kun he tukevat komissiota koska kyseessähän ei ole pelkästään se, että teknistä sopeuttamista erotetaan, vaan tässä on kyseessä myöskin materiaaliset, aineelliset muutokset, joilla huomattavia vaikutuksia yritysten pääomatarpeisiin. Ja kuten täällä mainittiinkin jo, tämä vaikuttaa myöskin mahdollisuuksiin siinä, kuinka voit rahoittaa itsensä markkinoilla. Eli tässä saattaa ehkä saada aikaan suurempi turva vakuutuslaitoksille, mutta toisaalta sitten päämarkkaunionin yksi tavoitteista vaarannetaan, nimittäin tämä rahoitusrakenne. Joten en tiedä, että onko tällä toimenpiteellä vaikutus, että pitäisikö tämä vaikutusarviointi jättää kuitenkin, kuitenkin sitten neuvosto- ja parlamentin tehtäväksi lainsäätäjinä, eikä vaan delegoilla säädöksillä tehdä sitä komission taholta ja näin muuteta tilannetta Euroopassa. Thank you. Kiitos. Vihreitä ei näy, eikä ryhmää Sitten ENF-kollegat, haluatteko te kenties puheenvuoron? Edustaja Simono. Stoloja. Minulla on itselleni muutama kysymys myös. Haluaisin ensinnäkin kiittää vakuutus- ja eläkeviranomaista työstä ja teknisistä neuvoista komissiolle ja kiitän heitä kommenteista ja työstä yleensä tämän tärkeän aiheen parissa. Niin, tämä luokittelematon velka, lähtee vaikka siitä liikkeelle. Mielestäni tämä on askel oikeaan suuntaan. Me tiedämme, että monissa lainsäädäntökysymyksissä olemme pyrkineet vähentämään tällaista luottamusta ulkoiseen luottoluokitukseen. Tässäkin tapauksessa varmasti voimme tehdä enemmänkin. Voimme kehittää metodologioita, että ne ovat hyviä, ottaen huomioon eurooppalaiset yritykset ilman, että heikennetään korkeita vakavaraisuusperiaatteita solvenssilainsäädännössä. lainsäädännössä sitten strategiset ö, osakesijoitukset, hyvin tärkeä kysymys, liittyy myös pääomamarkkinaunioniin. Meidän ymmärtääksemme oli pyyntö tuli ei EIOPasta pyyntöasiasta. Haluaisinkin kysyä komissiolta, ovatko he tarkastelleet tätä kysymystä, puuttuvatko mahdollisesti asiaan ja pyritäänkö vähentämään, vähentämään volatiliteettikriteerejä, sitten korkoriskit, Panen merkille sen, mitä komissio sanoi. Täytyy sanoa, että minäkin, minustakin olisi viisasta ottaa tämä mukaan kun, rohkeasti, kun tehdään asiakasta uudestaan vuonna 2020, että voidaan globaalisti arvioida, miten nämä muutokset vaikuttavat, mutta Pervans Peres otti tämän myös esille. Kun olemme puhuneet tulevasta uudelleen tarkastelusta, niin teen sitten muutaman kommentin yhdestä aiheesta, josta haluaisin kuulla sekä komissiota että ei, ole, ei jopa onko tähän työhön jo kenties ryhdytty. Nimittäin puhun volatiliteettisopeutuksista tai korjauksista sivulla 100, 109 näemme sellaisen skenaarion, missä silloin kun on koettu suurempaa volatiliteettia kansallisilla markkinoilla, niin silloin on pienempi kapasiteetti, vähemmän mahdollisuuksia hyötyä näistä toimenpiteistä. Haluaisin kysyä onko tämä benchmark-salkku tässä mukaan. Ehkä tämä pitäisi sovittaa paremmin tätä tarkoitusperää kansalliselta pohjalta ja yhdistää nämä kaksi vaatimusta, joiden täytyy täyttyä, jotta voidaan äh, ryhtyä aloittaa näiden korjausten käyttö. Tässä tuli varsin paljon asioita esiin. Jos muita kysymyksiä ei tule, niin ehkä käännymme jälleen ensin eläkeviranomaisen sitten komission puoleen. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitos. Muutamia kommentteja näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Ensinnäkin volatiliteetin mukautukset, jonka Rova Beres ja puheenjohtaja ottivat esiin. Totta kai tämä on osa meidän monitorointitoimiamme ja julkaisemme joka vuosi raportin. Ja joka vuosi raportti on kattavampi kuin edellisenä ja yksityiskohtaisempi. Tänä vuonna tulossa on kolmas raportti ja yritämme siinä analysoida ja kertoa sidosryhmille käytöstä mahdollisimman paljon – mutta vielä ei olla valmiita. Teemme tätä perustavanlaatuista uudelleen tarkastelua, joka jo mainittiinkin. Luokittelematon velka. No siinä olemme tarjonneet ne tiedot, joita meille komissio, meiltä komissio pyysi siinä asiassa ja myös pääoma-asiassa – valvoja ei, ei antanut mahdollisuutta meille tehdä yksityiskohtaista ehdotusta, mutta olemme kyllä hoitaneet työmme, jos niin nyt voi sanoa. Eli olemme pyytäneet niitä aineistoja ja todisteita, joita tarvitsimme ja olemme niitä hyödyntäneet tässä. Luokittelemattomasta velasta. No siinä totta kai voimme tehdä enemmänkin. Tätä asiaa on nyt käsitelty jonkin aikaa ja yritämme aina saada entistä enemmän henkilökuntaa tähän mukaan ja entistä enemmän aineistoa, jotta emme joutuisi luottamaan ulkopuolisiin tahoihin ja luottoluokittajiin. Mutta en tiedä, olemmeko tehneet tarpeeksi. Ehkä, ehkä tulevaisuudessa voimme kehittää tätäkin työtä vielä lisää. Mutta tällä hetkellä ajattelu menee niin, että komissiolle tarjotut neuvot ovat nyt jo ihan vakalla pohjalla ja niiden perusteella voi tehdä päätöksiä. Ja niiden perusteella voi sanoa, että vakuutusyhtiöt voivat toimia tehokkaammin tässä asiassa. No sitten korkoriski-asia on selvää, että mekin tunnustamme sen, että tämä on sellainen aihe, joka on hyvin ongelmallinen. Ehdotamme, että meillä olisi asteittainen täytäntöönpano, jos sellaista on ollenkaan. Me mittaamme tuota vaikutusta, otamme siis asian vakavasti. 28 valvojaa ympäri Eurooppaa uskovat, että tällainen neuvokomissiolle kannatti antaa, koska korot ovat tai ovat olleet jo pidempään negatiivisia, ja se osoittaa tämän nykyisen lähestymistavan rajat. Eli tämä submodulaarinen lähestymistapa tässä korkoriskiasiassa ei nyt ole järkevä. Tiedostamme kuitenkin täysin, että muitakin perusteluja on. Ehkä olisi mahdollista odottaa tätä odottaa tätä täyttä uudelleen tarkastelua. Mutta totta kai toimielimet päättävät, että ovatko nämä meidän ehdotuksemme hyviä vai että voiko niitä hyödyntää jossakin myöhemmässä vaiheessa solvenssi kakkosta. Kestävä rahoitus mainittiin myös. Sekin on ollut meillä kyllä asialistalla. Yritämme ymmärtää, miten voimme auttaa ja edistää kestävää rahoitusta. Se on totta kai hyvin tärkeä hanke. Toimintasuunnitelma on aika laaja. Uskomme, että kyllä tässä myös vakuutusyhtiöillä voi olla rooli tuossa asiassa – mutta tässä ollaan vasta alussa. Tällä hetkellä emme voi todeta muuta kuin, että kyllä kiinnitämme tuohon asiaan paljon huomiota. Jos parlamentti, neuvosto ja komissio antavat meille lisäresursseja pureutua tähän kestävään rahoitukseen, niin totta kai niin teemme ja käytän tilaisuutta hyväkseni ja pyydän tällaisia lisäresursseja tässä, koska tämän tyyppinen työ on hyvin teknistä ja ja hyvin työlästä ja se vaatii asiantuntijoita. Emme voi tehdä kaikkea ilman lisäresursseja ja ilman, että te autatte meitä saamaan näitä resursseja, mutta tuo on vakava aihe ja työ on alkanut, kehitämme sitä edelleen. Mitä vielä? En huomaakaan tässä nyt enää lisää kysymyksiä. Vielä Ehkä riskimarginaaleista voisi sanoa jotain. Meiltä pyydettiin sitä ja työstimme tällaista komponenttia liittyen pääomakustannuksiin ja riskimarginaaleihin, mutta lopulta sitten annoimme ehdotuksen, joka on, että pidetään tämä nykytaso. Mitään evidenssiä tässä ei ollut. Työstimme kyllä aineistoa ja pyrimme sitä kautta saamaan tällaista todistusaineistoa mutta äh, emme pystyneet ehdottamaan mitään uudelleenarviota nykyisestä pääoman kustannuksesta. Mutta se ei ollut osa tätä työtä, mitä nyt on tehty, vaan se on ehkä osa tulevaa perusteellista Solvenssi 2 uudelleen tarkastelua. Tässä kaikki. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Niin resurssikysymykset kuuluvat tavallaan jäsenvaltioille aina mielellämme tuemme Euroopan valvontaviranomaisia. No sitten komission vuoro. I think your remark... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni teidän kommenttinne samoin edustajien Clint Fox Perez kommentit osoittivat, että täytyy löytää oikea tasapaino sen välillä, kun suojellaan vakuutuksen ottajia rahoitusvakautta, mutta myös miten rahoitetaan reaalitaloutta. Ja tämä on myös juuri se syy, joka löytyy tämän toimintavan taustalta. Haluamme kuitenkin toimia kahdessa vaiheessa. Ensin haluamme sopeuttaa joukon kohdennettuja toimia delegoiduissa säädöksissä ja haluamme jättää joukon laajempia toimia jopa filosofisempia kysymyksiä vuoden 2020 uudelleen tarkasteluun. Ja tämä liittyy siihen, mitä Klins tässä sanoi, nimittäin se seikka, että perustavanlaatuiset kysymykset pitäisi jättää yhteislainsäätäjille yhteislainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Sitten näistä yksityiskohtaisemmista kysymyksistä. Korkoriski, niin kuin johdannossani totesin, me myönnämme, että tämä on merkittävä, tärkeä aihe, jota pitää huolella tarkastella. Samanaikaisesti vaikka meillä on ollut varsin matalat korot viime vuosina, emme ole nähneet huomattavia häiriöitä kuitenkaan, nyt olisi syntynyt tämänhetkisistä pääomavaatimuslaskennoista johtuen korkoriskistä. Ja ole, sitten otamme huomioon myös myötäsykliset seuraukset tai seuraamukset, jos toimisimme liian kiireellisesti. Tämän takia meistä vieläkin on oikea hetki tarttua tähän aiheeseen laajemmalla tavalla vuoden 2020 uudelleen tarkastelun yhteydessä. Emme näe mitään perustaloudellista tarvetta puuttua asiaan jo tänä vuonna. Sama koskee yleensäkin osakkeita. Me tulemme keskittymään 2018 tarkastelussa listaamattomiin osakkeisiin suunnitelmien mukaisesti, mutta myönnämme, että on laajempikin osakkeisiin liittyvä kysymys niin pörssinoteerattuihin kuin pörssin ulkopuolisiin osakkeisiin, ja meistä tätä asiaa pitää tarkastella laajasta näkökulmasta katsottuna. Tämä on vaikea asia hoitaa delegoidussa säädöksessä. yleensäkin osakekysymys on tällainen, että sitä voitaisiin tyydyttävällä tavalla säädöksessä hoitaa. Meillä on tutkimus, joka on, jonka laatiminen on juuri aloitettu, ja meistä nyt kannattaa odottaa tutkimuksen tuloksia ensin. Ne saadaan tämän vuoden loppuun mennessä, ennen kuin sitten tehdään mitään ehdotuksia yleisesti osakke, osakkeista. Sama pätee strategisia osakeinvestointeja Olemme kuulleet, että arvostelua on tullut ja on sanottu, että kriteerit, miten identifioidaan strateginen osuus, on liian kapealla tavalla määritelty ja tämä aiheuttaa ongelmia taloudelle. Tähän todellakin tullaan puuttumaan osakeinvestointityössämme jota tehdään vuoden 20 tar- uuden tarkastelun yhteydessä. Mitä tulee sitten luokittelemattomaan velkaan, niin kuin alussa jo sanoin, olemme sitä mieltä, että eh, eläkeviranomaisen ohjeet olivat hyviä, tältä pohjalta voidaan liikkua eteenpäin, mutta kuitenkin me haluamme tarkastella myös 5 prosentin kokonaisinvestointikattoa, jota vakuutuseläkeviranomainen on tässä ehdottanut, emme ole varma, että tällainen yläkatto on tarpeen. Itse asiassa se voisi heikentää sitä tavoitetta, joka meillä tässä on. Haluamme saada aikaan enemmän yksityisiä sijoituksia Euroopassa ja näin ollen, jotta voidaan edelleen rohkaista yksityisiä äh, sijoituksia yksityisiin yksityisen pääomaan, niin ehkä ei pidäkään kiinni tästä 5 prosentin kynnyksestä. Mitä tulee sitten kestävään rahoitukseen? Haluamme, että tämä on osa delegoidun säädöksen tarkastelua. Saamme tästä kohta eh, Evleviltä ohjeistusta. On varsin todennäköistä, että tulee sellaisia säädöksiä delegoituun säädökseen koskien mm, luot luottamusvelvollisuutta ja sitten 20 tarkastelun yhteydessä tulee olemaan uusi mahdollisuus varmistaa se, että vakuutusyritykset antavat oman vahvan panoksensa kestävän rahoituksen eteen Euroopassa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, I, uh, we don't have, of course... Sitten tietenkin esittelee voi vetää jotakin johtopäätöksiä, mutta selvästikin meidän täytyy tähän kysymykseen palata. Mutta vakuutus- ja eläkeviranomaisen puheenvuoro, samoin komission kommentit antoivat jo nyt meille tässä tärkeää ajattelun aihetta ja huomattiin myös tärkeitä lähetymispisteitä muissa asioissa, joissa meidän pitää vielä jatkaa vuoropuheluamme koskien niin delegoituja säädöksiä kuin tätä tulevaa uudelleen tarkastelua, joten varmasti voimme lopettaa asian käsittelyn tähän. Haluaisin jälleen kiittää Mario Parentea ja Herra Merläniä, komissiota ja EIOPan koko tiimiä. Ja nyt pidämme vartin tauon. Kiitos.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

So we are ready to start uh, after short introduc- uh, in, um, uh, short break. Pienen tauon jälkeen olemme valmiita jatkamaan. Aloitamme kohdasta viisi. Tässä muutetaan komission asetusta, tekstiä muutetaan yhdeksästä. Mm, tässä pyritään vahvistamaan hallinnosta yhteistyötä lisää arvonlisäverossa. Komission ehdotus marraskuulta tässä asetetaan uudet säännöt hallinnolliselle yhteistyölle jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan toimia ALV-petoksia vastaan tehokkaammin. Ehdotut toimenpiteet pyrkivät parantamaan tiedonvaihtoa verohallintojen kesken ja koordinoimaan toimia mukaan lukien yksi, yhteiset auditoinnit veroviranomaisten ja val, lainvalvontaviranomaisten välillä. Tässä seurataan uusi, uutta ALV-lainsäädäntöä ja pyritään saamaan yhtenäinen arvonlisäveroalue vuodelta 2016. Esittelijä on tehnyt 24 tarkistusta. Tekstissään pyrkii varmistamaan eh, jäsenvaltioiden verotuksellisen suverenisuuden ja EUn tietosuojasäädösten toteutumisen. Herra Lunnes korvaa ECRstä esittelijä, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin esittelijä haluaisi pahoitella kovasti, ettei ei päässyt tähän kokoukseen tänään ja minä haluaisin pahoitella, että tulin pari minuuttia myöhässä paikalle. Esittelijä herra Sille on sitä mieltä, että rajat ylittävät veropetokset ovat suuri ongelma jäsenvaltioissa tässä nykyjärjestelmässä. Ja veroviranomaiset eivät ole pysyneet tämän alati laajenevan kaupan perässä verotusasioissa. Ja ALV-kuilu EU:ssa kaventuu koko ajan, mutta se on kuitenkin edelleen merkittävä 12,8 prosenttia. Ja tänä vuonna tilanne on huonompi, 20 prosenttia tai jopa suurempi. Tietenkään kaikki tästä ei ole petosten syytä, mutta veronkiertoon ja verojen välttely, no niillä, niillä on tässä oma osansa ja ne ovat syypäitä näihin suuriin ALV-kuiluihin jäsenvaltioissa, kuten myös ALV-petokset. Esittelijän mielestä komission ehdotus on oikein myönteinen, eli että yhteistyötä tehostetaan jäsenvaltioiden välillä, jotta ALV-petoksia voitaisiin torjua helpommin, nopeammin ja tehokkaammin, mutta jos tätä ehdotusta katsoo, niin esittelijä on sitä mieltä, että joitakin parannuksia tarvitaan, joitakin muutoksia tarvitaan. Esittelijä katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa on löydettävä oikea tasapaino yhtäältä tietojen pyytämisen ja analysoinnin välillä ja toisaalta tietosuojan ja yksityisyyden suojan välillä. Tätä varten hän esittää useita tarkistuksia määritelläkseen selkeämmin nuo Eurofiskin toimintarajat sekä tietojen käsittelyn ja käytön viranomaisten toimesta. Ja tekstiin on lisätty viittauksia asian kuuluvaan tietosuojalainsäädäntöön. Ehdotusta on parannettu myös siten, että saavutettaisiin parempi tasapaino pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen intressien ja vastuiden välillä heikentämättä pyynnön esittäneiden viranomaisten mahdollisuuksia käynnistää hallinnollisia tutkimuksia. Pyynnön vastaanottavien viranomaisten oikeudet otetaan nyt paremmin huomioon. Lisäksi ehdotetaan yksinkertaisempaa mekanismia maksamattomien ALV-saatavien käsittelemiseksi jäsenvaltioissa. Ja sitten on joukko vähäisempiä tarkistuksia ja niillä Esittelijä pyrkii parantamaan ehdotusta entisestään ja selkeyttämään sen henkeä. Ja nyt mielellämme keskustelemme tästä asiasta. Kiitos. Kiitos johdannosta ja kiitos, että korvaatte esittelijää. Nyt on aika paljon varjoesittelijöitä, kolme minuuttia aikaa, mutta olemme kyllä joustavia. Gabriel Mato, EPPstä ensin. I am going to speak in Spanish. Kiitoksia. Ensin puhuisin espanjaksi. Haluaisin kiittää herra Chileä tästä työstä ja ehdotuksesta, jonka hän on me tehnyt. Ensinnä haluan suhtautua ilmaista myönteisen arvioni. Arvonlisävero järjestelmä ja hallinnollinen yhteistyö on ei pelkästään on toivottavaa, mutta myös välttämätöntä. Viime vuosina alvijärjestelmä ei ole pystynyt etenemään globalisaation tahdissa ja talouden digitalisoinnin tahdissa ja tämän takia tällaiset ehdotukset ovat vieläkin tärkeämpiä sen takia. Siksi tarvitaan suurempaa harmonisaatiota, kun toimitaan petoksia vastaan ja jotta saadaan sisämarkkinat toimimaan hyvin. Mutta haluaisin tehdä todella selväksi, että suurempi yhdenmukaistaminen ei tarkoita mitenkään sitä, että menetetään kansallisia toimivaltuuksia. Pitää tehdä yhteistyötä ja se kesken siitä on kyse. Hyvä yhteistyö on tarpeen, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin valvontatoimin. Komissio tässä toimintasuunnitelmassa on esittänyt, että täytyy luoda yhtenäinen ALV-alue EU-hun, jonka kautta voidaan vastata tämän vuosituhannen haasteisiin lyhyellä ja keski-, pitkällä aikavälillä. Tätä kautta voidaan ryhtyä merkittäviin toimintaan, voidaan uudistaa alvijärjestelmää ja yksinkertaistaa sitä muun muassa. Ja näin siitä tulee paljon kestävämpi petoksia ajatellen. Ja se on suotuisampi yritysten suuntaan. Ja tässä otetaan juuri tämän suuntainen askel. Komission ehdotus on tässä ratkaisevassa roolissa. Sitten artikla 6 on tärkeä, on tärkeä viedä tehdä hallinnollinen tutkimus, joka tehdään jäsenvaltion pyynnöstä jossakin toisessa jäsenvaltiossa. On tarpeen, että jäsenvaltio, joka saa tämän tutkimus- tai yhteistyöpyynnön, se ei voi vastustaa sitä tai kieltäytyä. Tämä on perustavanlaatuinen periaate mielestäni, joka meidän pitää hyväksyä jos tämä vaatimus esitetään, niin sitten jäsenvaltiot, joissa tämä äh, to- toimija toimii. Hän on saanut kaiken tiedon tästä passiivisesta toimijasta ja silloin äh, voidaan tätä tutkia. Sitten tässä kohdassa olisi tärkeää säännellä jäsenval- pyytävän jäsenvaltioiden virkamiesten toimintaa ja sitten verrata sitä sitten siihen maahan, jolle pyyntö on esitetty sitten kohta seitsemän, siellä puhutaan virkamiehistä hallinnossa. Ja Las investigaciones administrativas. Passiiviset toimijat, miten heidät otetaan huomioon tutkimuksen yhteydessä. Mielestäni tämäkin on hyvin hyödyllinen aspekti ja sitä pitää puolustaa. Sitten vielä yksi hyvä ehdotus komissiolta. Tämä liittyy osakkeeseen 10. Perustetaan Eurofisk Tämän kautta voidaan vaihtaa nopeasti tietoja jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan reagoida laajamittaiseen petoksiin, myös uuden tyyppisiin ALV-petoksiin. Ja sitten on hyvin tärkeää säilyttää ve- verotustoimivaltuus jäsenvaltiotasolla, mutta kuitenkin todetaan, että on välttämätön tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja sitten vielä yksi asia, mitä emme voi unohtaa tällä aikakautena, pitää hy- käyttää hyväksi uutta teknologiaa, jotta saavutetaan tavoitteet. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä asiassa ja haluan vielä kiittää esittelijää. Kiitos. Thank you very much for your intervention. Now we have missed... Kiitoksia sitten herra Ludvigsson SD-ryhmästä, varjoistelija. Jag vill också börja då med att tacka Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan edustaja Tsiileä kiittää tämän mietinnön valmistelusta. Ja kuten komissiokin, joka on ehdottanut monia toimenpiteitä arvonlisää alalla, minäkin olen sitä mieltä, että on ehdottomasti tärkeää, että me vahvistamme arvonlisäpetosten torjuntaa. Sillä petoshan ei ole mitään muuta kuin veropetos. Joten tämän takia tuen komission ehdotusta 30. marraskuuta 2017 julkaistu ehdotusta. Ja hyvä, että tässä kiinnitetään huomio myöskin tietosuojaan ja yksityisen suojaan. Totta kai tietosuojamääräykset pitää noudattaa, mutta samalla pitää myöskin pystyä taistelemaan arvonlisäveropetoksia vastaan ja vahvistaa tätä taistelua. Sillä yhteistyö jäsenvaltioiden veroviranomaisten ja Eurofiskin välillä sitä pitää kehittää. Ja tähän kuuluu myöskin tietojen ja asiakirjojen vaihto jos on olemassa epäilys, että kyseessä on ALV-petostapaus. Sen viranomainen, jolla pyyntö on esitetty, pitää tietenkin tehdä kaikkeensa, että voidaan tämän pyynnön esittäneen toimen viranomaisen toimia helpottaa. Minun mielestäni kuitenkaan ei ole tarpeen, että Tämä pyydön saanut viranomaiset pitäisi suojella enempää, niin kuin tässä on ehdotettu. Sen lisäksi tämä sertifioidut verovelvolliset käsite pitäisi poistaa tästä ehdotuksesta. Tämä ehdotus oli komission ehdotuksessa mukana, mutta tämän käsitteen avulla kuitenkaan ei voida selkeästi nähdä, mitkä verovelvolliset ovat sitten luotettavaksi tunnustettuja. Minusta tässä on kyseessä hyvin tärkeä ala, ja uskon, että joka tapauksessa meidän pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka ovat sellaisia, jotka maastavat sitten AV, ALV-petosten tehokkaan torjunnan. Täällähän on rikollisia verkostoja, jotka tekevät alv petoksien miljardiluokkaa Toivottavasti tämän ehdotuksen avulla löytää hyvä ratkaisu, vaikkakaan tietenkään tämän alussa vaikuttaa aina itsestään selvältä. Kiitoksia. See anyone from Alde? Aldesta ei näytä olevan kukaan paikalla eikä Guestakaan, mutta sitten Molly Scott Cato vihreistä. So, Kiitos. Olen samaa mieltä edustaja Ludvigsonin kanssa – noista huomioista. Mekin olemme sitä mieltä, että hallinnollista yhteistyötä tarvitaan enemmän ja se valtioiden välistä yhteistyötä pitää vahvistaa ALV-petosten vastaisessa taistelussa. Kiitoksia esittelijälle tästä luonnoksesta, mutta meillä on hieman eri kanta tähän asiaan ja jätämme joukon tarkistuksia. Olemme käyneet läpi hänen tekemänsä tarkistukset, eivätkä ne oikein edusta omaa linjaamme. Esimerkiksi me emme kannata viitteitä, että poistetaan verovelvollisten yksityishenkilöiden maininnat tuosta tekstistä. Voimme keskustella näistä sertifioiduista verovelvollisista henkilöistä kyllä, mutta emme usko, että sitä kannattaa täysin poistaa tekstistä, kuten Esteli ehdottaa, ja Esteli on lisännyt sinne viitteitä myös tietosuojaan. Meistä tämä voi olla liian rajoittavaa, kun ajatellaan, minkälaista tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä tarvitaan. Totta kai tuemme sitä, että tietosuojan on oltava kunnossa ja sen takamiseksi on jo EU-lainsäädäntöä, mutta sitä ei kannata nyt ottaa tähän tekstiin, koska se voidaan tulkita jäsenvaltioissa niin, että veropetosyhteistyötä voi vähentää. Esittelijä on myös muuttanut erästä tärkeintä kohtaa, nimittäin sitä, että tietoja pyytävällä viranomaisella tulee olla samat oikeudet kuin tuon pyynnön saaneella. No, tämä muuttaa ehdotusta nyt merkittävällä tavalla. Meistä tämä on tärkeä elementti sen takaamiseksi, että yhteistyö toimii tehokkaasti. Tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, että hallinnollisen yhteistyön instrumentit niitä on hyödynnettävä paremmin ja, ja tehokkaammin ja teimme tarkistuksen tähän liittyen. Entäpä yhteiset auditoinnit tai tarkastukset? Tuemme niitä, ne, niiden tulisi edelleen näkyä tässä tekstissä ja lisäksi haluaisimme lisää ja parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden, Olafin, Europolin ja Eurofiskin välille kaikkein vakavimmissa ALV-petostapauksissa – ja haluaisimme varmistaa, että minkälaisia hallinnollisia esteitä tai oikeudellisia esteitä ei enää ole tämän yhteistyön tiellä, kun taistelemme rikollisjärjestöjä vastaan. Ja lopuksi haluaisimme maininnan mukaan näistä Most Favored Nations maista samalla tavoin kuin tuossa DAC-direktiivissä on suoraan tai välittömään verotukseen liittyen. Eli kun pyyntö tulee jäsenvaltiosta viranomaiselle, niin tämän viranomaisen täytyy välittää se pyyntö muullekin jäsenvaltiolle, jolla voi olla intressi tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitokset varjoesittelijöille. Kiitoksia. Muita varjoesittelijöitä ei ole. Ehkä komissio haluaa kommentoida ja sitten catch the eye ja viedään asia loppuun tätä kautta. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin jäseniä siitä, että ovat tukeneet komission ehdotusta. Niin kuin sanottiin, tämä, on tär- tämä täydentää tärkeällä tavalla ehdotuksemme uudistaa arvonlisäverojärjestelmää tarkoituksena on saada aikaan lisävälineitä, joilla toimitaan petoksia vastaan tämänhetkisen järjestelmän puitteissa, jotta voidaan valmistautua tähän uuteen järjestelmään myös. Tänään viittasitte aivan avainkysymyksiin ehdotuksessa. Ja nythän neuvostelu, neuvosto, anteeksi, neuvosto neuvottelee Bulgarian kaudella aktiivisesti näistä kysymyksistä. Ja haluaisin korostaa, että suuri uutuus tässä asetuksessa liittyy siihen, että on mahdollista saada lakissa, voidaan tehdä lakisääteisiä hallinnollisia tutkimuksia tietyin ehdoin. Aivan erityisesti, jos ainakin, kahdessa, jos ainakin kaksi jäsenvaltiota pyytää kolmatta maata tekemään tutkimuksen jos epäilystä. Tämä on tärkeä uutuus erityisesti näin verohallinto pystyy kontrolloimaan operaatioita ja uutta sähköistä, uuden sähköisen kaupankäynnin puitteita, jotka kohta tulevat voimaan. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, jotka liittyvät CTV-ssä tapahtuneisiin poistoihin. Olemme samaa mieltä, mitä äsken juuri sanottiin. Komission ehdotus näistä artikloista ovat, ovat edelleenkin pöydällä. En mä jo vetä näitä pois. Samanaikaisesti meidän ei pitäisi estää sopimusta muun asetuksen osalta, mutta selvästikään näitä säädöksiä pitäisi poistaa. Ne pysyvät pöydällä ja niistä tullaan neuvottelemaan, kun puhutaan alvijärjestelmän uudistuksesta. Sitten kun on puhe yhteistyöstä verohallintojen ja Olafin ja Europolin kesken, meistä Tämäkin on iso uutuus tässä tekstissä, eikä tässä pitäisi toimia liian rajoittavalla tavalla, kun puhutaan sen tyyppistä tiedosta, jota voidaan vaihtaa. Tiedämme, että tämä on hyvin arkaluontoinenkin kysymys jäsenvaltioille, mutta toivomme, että toimiva järjestely lopulta löytyy. Sitten lopuksi tietosuojasta. Olette nähneet komission ehdotuksen. Sehän päivitti säädökset ja se sopii yhteen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Nyt ymmärtääkseni meidän täytyy hiukan vielä päivittää näitä säädöksiä. Tässäkään tarkoituksena ei ole estää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, vaan varmistaa, että kansalaisten ja yksityishenkilöiden oikeuksia noudatetaan. Joten olemme valppaina tarkkoina neuvotteluiden yhteydessä, että varmistamme, että tasapainoinen lopputulos syntyy. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten ollaan tässä käsi vaiheessa Rouva Peres. First. Eh, merci beaucoup. Kiitoksia. Niin, kuuntelin tarkkaavaisesti esittelijän kantoja ja kaikkien muidenkin puhujien kiitoksia vain. Täydentäisin vielä sitä, mitä varjoesittelijämme Ulla Ludvigson sanoi. Olen hänen analyysistään samaa mieltä, mutta halusin vielä puuttua tähän ehdotukseen tästä säätelystä. Puhutaan hallinnollisesta yhteistyöstä ja että sen pitäisi olla kehittyneempää ja edistyneempää ALV-petosasioissa. Minulla on hyvä esimerkki viimeaikaisesta hyvästä yhteistyöstä viranomaisten välillä. Meillä oli yhteistyötä Norjan kanssa – Tästä tekstistä äänestettiin yksimielisesti Euroopan parlamentissa ja on aika outoa, että kun puhutaan hallinnollisesta yhteistyöstä Norjan kanssa, meillä on oikein esimerkillinen ja kunnianhimoinen sopimus, mutta sitten niin se on tällainen, tällainen oikein mallisopimus, jota vasten muita voitaisiin verrata ja jonka pohjalta voitaisiin luoda muita sopimuksia EUn ja muiden maiden välillä hallinnollisen yhteistyön asioissa. Mutta tästä logiikasta ollaan nyt, siitä mikä tuossa sopimuksessa on, ollaan menty aika paljon kauemmas liittyen siihen, mitä Norjan kanssa tehtiin ja liittyen erityisesti siihen sopimuksen henkeen ja vaikkapa Dakasioihin. Kiitos. Thank you for your remark. Anyone else wants to speak in HDI? I don't see anyone. Uh, let me go back. Muita puheenvuoropyyntöjä sitten takaisin esittelijän. Herra Lunes, haluatteko te kommentoida, tai siis esittelijän korvaaja? Ei mitään erityistä, herrat Siile odottaa vain hyviä keskusteluita siinä kaikki. Thank you. So this is leading us to the end, so let me repeat timetable. Toistan aikataulun. Tarkastusaikaraja on 23 toukokuuta kello 5. Tarkistuksia käsitellään 18. kesäkuuta, äänestetään Ekonissa 19. kesäkuuta, sitten täysistunnossa. Tarkoitus äänestää heinäkuussa. Kiitän kaikkia. Nyt joudumme ehkä keskeyttämään seitsemäksi minuuttia ja odottelemme sitten herra Ferberiä paikalle. Seitsemän minuutin tauko jatketaan.

Please be seated so that we can... Pyydän teitä istumaan, jotta voimme aloittaa seuraavan kohdan käsittelyn. Kiitoksia. Sitten kohdat 6 ja 7, vakavaraisuusvalvonta sijoituspalveluyrityksissä. Tässä, tämä liittyy siis sijoituspalveluyrityksiin. Nämä kaksi ehdotusta muodostavat paketin tarkoituksena on ottaa erilleen sijoituspalveluyritykset ja saada aikaan räätälöity vakavaraisuusjärjestelmä niille. Ehdotetaan, että on tällainen eriytetty järjestelmä ottaen huomioon yrityksen koko ja monimutkaisuus. Kaikkein suurimmat järjestelmän kannalta merkittävät yritykset kuuluvat pankkien lailla tämän vakavaraisuusdirektiivin asetuksen alaiseksi. Ne nauttivat uudesta järjestelystä, joka on yksinkertaisempi vaatimuksiltaan. Ehdotuksessa On suotu kaikkiin yrityksiin, jotka liittyvät MIFID 2, ja tässä muutetaan myös mm, own funds level of minimum capital. Omat varat, mm, likviditeetti, raportointi. Tämä myös sopeuttaa MIFIR-asetusta, EVA-asetusta ja niin edelleen. Esittelijä on tehnyt 13 tarkistusta tähän mennessä tähän direktiivistä ja 34 asetuksesta kaiken kaikkiaan ne vähentämät vaatimukset, jotka asetetaan sijoituspalveluyrityksille ja ottavat käyttöön vahvemmat vastaavuusjärjestelyt kolmansien maiden kanssa. Neuvostossa seuraavalla puheenjohtajakaudella pyritään saamaan aikaan yleinen lähestymistapa aikaan neuvoston kokouksessa. Joten esittelemme on Markus Ferber 10 minuuttia aikaiselta maihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan heti nopeasti todeta tähän, että olen vähän yllättynyt, koska Itävallan puheenjohtajakausi vähän tunnut jotain toista. No, ehkä voidaan asia vielä selvittää sitten asian suhteen. Koska Bulgaarihan on tehnyt jo suuria edistysaskelia, oikeastaan voitaisiin sitten syksyllä käydä jo kolmikantaneuvotteluja No tämä vain nyt aluksi pohjustukseksi. Tästä olisi kyllä valmis kuulemaan lisää, mutta tämä ei ollut ihan se minun tietoni, mikä minä kuulin tällä äsken. Valvonta puitteista tällä hetkellä se on pankkisäännöstö, ja nämä sijoituspalveluyritykset, niillä tietenkin on vähän toisenlainen toimintamalli, tämä varmaan kaikki ymmärtävät. Ne ovat erilaisessa toiminnassa kuin pankit monella alalla. Ja komission erotus katsoo että sijoitusyhtiöiden sääntelypuitteistoa muutettaisiin, ottaisiin huomioon tämän toiminnan riskit. Ja tämä tehdään sitten yhdessä myöskin CRR ja CRDn uudistumisen yhteydessä. Tähän komissio on kolme asteista luokitteluasteikkoa, eli suuret ovat edelleenkin pankkivalvonnan puitteissa, siellä vakavaraisuusvalvonnassa, tämä on kategoria ykkönen, tämä, nämä sijoituspalveluyritykset, sitten keskisuuret, ei-relevantit järjestelmän osalta, niillä niin, ne tiettyjen K-tekijöiden puitteissa arvioida, jotka liittyvät otan niin siellä perinteisiä arvopaperipalveluja, mitä he tekevät, tämän kategoria kaksi, ja sitten ne, jotka ovat, joilla on pieni riskiprofiili, nämä taas ryhmän luokan kolme yrityksiä. Minun ehdotukseni tukee periaatteessa luokittelujärjestelmää kolmeen luokkaan, jota komissio on ehdottanut, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että komission ehdotus voitaisiin kolmella kohtaa vielä sitä parantaa. Tähän on tehnyt tarkistuksia tämän tekemiseksi. Ensinnäkin haluaisin, että tämä uusi järjestelmä, erityisesti pienille sijoitusyrityksille, siis kategoria kolmoset, olisi paremmin niille suunniteltavissa ja arvioitavissa tulevaisuuden kannalta ja ennakoitavissa. Haluaisin vähän joustavuutta tähän, että voidaan ottaa huomioon erilaiset liiketoimintamallat ja rakenteet, joita näillä sijoitusyrityksillä on koska tietenkin se on hyvin suuri kirjo erilaisia liiketoimintamalleja näillä yrityksillä tässä luokassa. Ja sitten haluaisi myös erityisesti kolmansien maiden sijoitusyritysten osalta luoda samanlaiset toiminnan olosuhteet. Eli suunniteltavuus ja ennakoitavuus ovat tärkeitä asioita. Ja sitten kaksi ja kolme luokan luokittelu tehtäisiin tietysti määräisten kriteerien pohjalta, komissio on tätä erottanut. Tietenkin on tuosta tiettyä hissuvaikutusta mennä edes takaisin ylös alas näiden kahden kategorian välillä. Saattaa olla, että jonain vuonna ollaan yhdessä luokassa ja toisena vuonna taas joudutaan toiseen luokkaan. Joten tein tässä muutamia erotuksia, miten nämä kynnysarvot voitaisiin tehdä vähemmän vaihtelua kestäviksi tai enemmän vaihtelua kestäviksi, että jos vaikka K-tekijät liikkuvat vaikka jonkun osakekurssin pohjalta, mm, jos katsotaan sitten 10 tai 200 päivän välisiä eroja, niin tietenkin, kun katsotaan pidemmän aikavälillä, niin tietenkin kurvit ovat vähän vakaampia. Ja tällä tavoin voitaisiin poistaa tätä vaihtelua, kun katsotaan pidempiä aikaväliä. Ja sitten daily trading flowsin äh, laskemisessa jättää valhaisin ja ylhäisin arvo pois. Tämäkin vähän tasoittaisi tätä ja tulisi vähemmän tästä hissivaikutusta eri luokkien välillä, vaikka tämä ei mikään etua sinänsä toisi yrityksille. Sitten joustavuudesta, vaikkakin tästä voidaan nähdä, että komissio pyrkii tässä yksinkertaisempaa ja juuri sijoituspalveluyrityksille tehtyä järjestelmää, kuitenkin nämä nähdään, että monessakin yhteydessä tämä nojautuu kyllä paljon pankkien vakavaraisuusvalvontajärjestelmään, että pitäisi olla oma järjestelmänsä sijoituspalveluyrityksille. Eli tämmöistä country by country raportointia tai sitten kiinteän ja, ja rikkovan korvausten välistä erottelua ei tarvita myöskään sijoituspalveluyrityksissä, kun taas pankkeissa tarvitaan. Ja pääoma välineet liittyvät enemmänkin CRR ja CD, CRD henkilöyrityksissä vaikea tietenkin näitä, vaikea täyttää vaatimuksia. Että kirjoittaisin, että kategoria kolmen yrityksen osalta voitaisiin kilpailuviranomaisten hyväksynnällä tietenkin, että heidän omaa varatasoa voitaisiin ö, muuttaa CRRstä. Mutta tietenkin tämä palvelutaviranomaisten luvalla että pitäisi saada samanvertaiset toimintamahdollisuudet kolmansien valtioiden kanssa. Tähän muutama kommentti vielä. Siltä pohjalta, että suurin osa eurooppalaisia arvopapöyrityksiä ovat jossain EU-jäsenvaltiossa sijoittautuneina. Ja kuitenkin tulevaisuudessa ei enää mitään jäsenvaltioita tule olemaan, joten tämänkin pitää miettiä sitä kolmansien, osa, kolmansien maiden sijoituspalveluyritysten sääntelyjärjestelmää. Tämä on tärkeä asia. Ja periaatteena tässä pitäisi olla, että, että vastaavuus voidaan voin silloin taata, kun, kun kolmannen valtion yritys kaikilla osa-alueilla työ vastaavanlaisia tuloksia. Eli tässä ekvivalenssikriteerejä pitäisi katsoa, että tämä sisäinen valvonta tarvitaan tähän, että kolmansien maiden sijoituspalveluyrityksillä ovat samat standardit voimassa kuin eurooppalaisilla yrityksillä kun katsotaan niitä palveluita, joita pankit Euroopassa tarjoavat, jos vaikka rahoitusvälineiden kauppa omaan nimeen tai sitten vaikka liikkeen laskukin, niin näitä tietenkään ei tuoda sitten kolmansien maiden toiminnan taholta. Ja pitää tietenkin varoa sitä, ettei Eurooppaisella pankilla ole heikompaa asempaa kuin ulkomaalaisyrittäjille tässä asiassa. Ja menneisyydessä olemme nähneet, että me vastaavuuspäätökset ei ole pelkästään teknisiä päätöksiä, vaan mitä valiokunnassa olemme nähneet myöskin, kun puhumme MIFIDistä, että tarvitaan myöskin konkreettisia esimerkkejä tämän päättämiseksi. Tässä tarvitaan myöskin poliittisia kriteerejä. Voin tässä viitata vaikka sveitsiläisten kauppapaikkojen tunnustaminen MIFID 2. Vastaava puustopäätöksiä pitäisi tehdä tilikäännösäädösten pohjalta eikä, eikä täytäntöönpanosäädösten pohjalta. Tällä voidaan taata se, että mekin parlamentti ja neuvoston puitteissa eurooppalaisena lainsäätäjinä olemme soveltuvissa osin mukana toiminnassa. Uskon, että nämä ehdotukset voisivat parantaa komission tekemää ehdotusta tärkeimmissä kohdissa. Odotan tietenkin hyvää ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin kaikkien valiokunnan kollegoiden kanssa. Kiitokset. Thank you very much, uh, Markus. I just... Kiitoksia, Markus. Hyvin tarkastin tietoja ehkä eri puheenjohtajilla on erilaiset näkemykset. Toivottavasti tämä asia voidaan ratkaista. Ei varmaankaan ole mitään syytä sille, miksi tämä pitäisi käsitellä kovempaa kauempaa. I don't, I don't know whether you have another Austrian presidency. En tiedä, onko se tulossa toinen Itävallan puheenjohtajakausi kohta. But let's see. I hope your optimism is justified. Uh, Jos teidän toivekuutenne on perusteltua, sitten ST-ryhmästä Pervans Peres korjaa, korvaa varjastelija. Kiitoksia. En tiedä, miten pitäisi toimia, koska minulla on tämä paperi, joka minun pitäisi lukea. Mutta minulla on myös oma puheenvuoroni puheenjohtaja jos sallitte, yritän yhdistää nämä kaksi. Mati Telvo on varjo esittelijä, pyytää anteeksi, että hän ei päässyt paikalle. Hänellä on tärkeä kokous. Toisaalta luen hänen kommenttinsa ja tietenkin hän on tyytyväinen komission ehdotukseen. Hän uskoo, että tämä on hyvä ehdotus, jonka kautta voidaan vahvistaa pääomarkkinaunionia ja PK-sijoitusyritykset otetaan pois vakavaraisuuslainsäädännöstä ja tätä kautta voidaan täyttää myös porsanaukkoja pankkiunionissa. Tässä puhutaan vakavaraisuusvaatimuksista, jotka soveltuvat paremmin näiden yritysten riskiprofiilin ajatellen niiden koko ajan luonnetta koska sijoituspalveluyrityksellä ei ole laajoja salkkuja, joissa on erilaisia jotka vastaan tarkoituksia samanaikaisesti kuitenkin korjataan tilannetta, joissa jotkut yritykset ovat saaneet poikkeuksia eikä niitä ole koskenut nämä vakavaraisuusvaatimukset. Tämän takia me puolemme sitä, että olisi erityiset puitteet näiden yritysten toiminnalle. Hän myös arvostaa selkeää lähestymistapaa, jonka komissio on tässä valinnut kuitenkin. Hän uskoo että pitäisi varmistaa se, että tämä yksinkertais, yksinkertaisuus ei toimi tavoitettamme vastaan, kun haluamme vahvan sijoituspalveluyritysmarkkinan tilanteen EU-ssa, joka palvelisi reaalitaloutta. Tämän takia hän on tyytyväinen herra Ferberin lähestymistapaan, jonka mukaan halutaan suurempaa suhteellisuutta, ja hän kiittää herra Ferberiä mietinnöstä. Ja pankkiviranomainen on tulkistanut 11 erityyppistä sijoituspalveluyritystä ja sovittanut ne kaikki kolmeen eri luokkaan. Tämä on tietysti varsin haastava tehtävä ja kollegani uskookin, tai tulee tekemään tarkistuksia tai hienosäädetä tätä ehdotusta, jotta vältetään tahattomia vaikutuksia joillekin liiketoimintamalleille ja pienemmille sijoituspalveluyrityksille. Hän ei ole vakuuttunut siitä, tästä lainsäädäntöä, joka antaa paljon harkintavallaa kansallisille viranomaisille ja onko toisen tason lainsäädäntö oikea paikka ottaa käyttöön suhteellisuutta. Hän viittaa siihen seikkaan, että yrityspalveluyritykset 80 prosenttisesti sijaitsevat yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tämä tarkoittaa sitä, että tällä asiakokonaisuudella selvästi on Brexit-ulottuvuus. Hän tulee tekemään ehdotuksia vastaavuudesta, eh, tai siis komission ehdotus vastaavuudesta on oikean suuntainen tasapainoinen, mutta jatkuvat neuvottelut heis mietinnöstä koskien vastaavuuksia täytyy ottaa huomioon tämänkin asian yhteydessä. Ja tämän lisäksi hän uskoo, että kysymys palkkaus- tai korvaussäännöistä liittyy siihen, että vedetä, viemään, viedään loppuun vakavaraisuuspaketti, koska tähän liittyy erilaisia riskiprofiileja. Ne liittyvät suhteellisuuteen ja kevyempiin järjestelyihin kuin pankeilla on käytössä. Tämän takia hän haluaisi, että koko aikataulu pidennettäisiin ainakin kuukaudella. SD ryhmän koordinaattorina minun täytyy sanoa, että vahvasti tuen tätä pyyntöä. Mutta puheenjohtaja, haluatteko nyt, että lisään tähän oman puheenvuoroni vai puhunko sitten jatkossa uudestaan? No, laittakaa sitten nimeni listaan jatkoa varten. Niin, otetaan tämä sitten varjoistelun jälkeen sitten herra Luka ECRstä. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde auf Deutsch. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun Saksaa täällä. Ensinnäkin haluaisin todeta, että periaatteessa tuen komission lähestymistapaa, että näiden kolmen sijoituspalveluyritysluokan avulla tulevaisuudessa katsotaan myöskin sitten vakavaraisuusvaatimuksia ja pääomavaatimuksia näille yrityksille – olen tässä myöskin samaa mieltä herra Ferberin kanssa, että osittain komission erotusta on kalibroitu sillä ajatuksella, että miten pankkeja tullaan valvomaan. Ja tällä tavoin tuleekin oikeastaan ensimmäisen kommenttiini, jonka haluaisin esittää, koska periaatteessa – kun katsomme tätä säätelymenettelyä ja pyrimme purkamaan sitä, niin on kahdenlaista mahdollisuutta tämän purkamisen. Nyt keskeytä vain, että kaikki voivat kuunnella minua. Niin, on periaatteessa kaksi mahdollisuutta tätä säätelyä purkaa. Toisaalta sillä tavoin, että katsotaan tuollakin valvontavaatimuksia ja jotka ovat näiden sijoituspalveluyritysten rahamarkkinavakauden kannalta tärkeitä. Tai sitten teemme sellaiset vaatimukset, että syntyy tasavertaiset mahdollisuudet niiden pankkien kanssa, jotka ovat samalla markkina-alueella toiminnassa. Ja minun henkilökohtainen käsitykseni on, että tämä ensimmäinen vaihtoehto olisi pitäisi olla parempi. Ei pitäisi sijoituspalveluyrityksille tehdä mitään vaatimuksia, joita ei ole perusteella niillä vaatimukset, joita voidaan perustella sitten rahoitusmarkkinoiden vakaudella. Kyllä pankeillahan on tietenkin vapaus sitten organisoida liiketoimintamallinsa sellaisella tavalla, että he voivat sitten vaikka omien sijoituspalveluyritysten kautta olla kilpailukykyisiä markkinoilla. Eli tietenkin pitää GMPR ja GMCCin välillä olla valinnanvaihto, mahdollisuus, ja sitten toisaaltaan ESMAN ja EBA, EBAE osalta EBA on vähän niin kuin tässä johtavassa asemassa, kun ESMA on sitten pidetty pikkusen mukaan tähän, tätä pitää periaatteessa muuttaa nämä niin toisinpäin tämä valvonta. Ja sitten pienten sijoituspalveluyritysten määritelmä pitäisi laajentaa. Tällä hetkellä on hyvin tiukka rajoitus tässä. Tässä vaaditaan, että, tämä on nolla toiminta jollain tietyillä toimintakentillä, mutta tätä ei varmaankaan voi näin eh, toteuttaa, koska ehkä voitaisiin pientä toimintaa sallia. Ja tietenkin pitää miettiä myöskin, että ei, ettei luoda minkäännäköisiä markkinoille tulon esteitä niille yrityksille, jotka tulla mukaan tähän toimintaan. Se, että palkkarakentoi tai julkaisuvelvoite otetaan mukaan tähän säädöksiin näille yrityksille. No tämä kun puhutaan pienistä yrityksistä ja keskisuurista yrityksistä, niin tuskin heitä ei julkaista mitään palkkarakenteitaan. Eihän normaalitaloudessakaan tehdä näin. Sitten neljäs asia, eikä kolmansien maiden tilanne. Olen samaa mieltä herra Ferberin kanssa. Ehkä vastaavuus kolmansien maiden toimijoiden kanssa on hyvä lähtökohta ja pitää pyytää avoimuutta pääomarkkinoilta ja vaatia myöskin tätä EU-ulkopuolisilta yrityksiltä, joten en nyt ymmärrä kyllä tiedän tarkistustaneen kahdeksan, ihan tarkkaan. Voisitte loppukommenteissa tämän ottaa esille, kun me katsomme MIFITin äh, sisältämiä oman nimen tehty toi kauppaa, ja sitä me vaadittaisiin sitten ei-EU-yrityksiltä, niin tavallaan nyt sitten tekisimme tässä tavallaan tästä paikkasiirtopolitiikkaa että tämä olisi kyllä protektionistinen ja kilpailuistava toimenpide. En usko, että tämä haluaa tehdä, vaan haluamme tietenkin lisätä kilpailua ja laajentaa pääomamarkkinoita. Tämä menisi sitä vastaan kyllä. Voitteko hieman tätä vielä kommentoida myöhemmin? Tässä minun kommenttini. Kiitokset. Thank you. Uh, Kiitoksia. Onko täällä Aldesta mahdollista puhujaa? Ei näy. Lämpöisin pitäisi olla paikalla, mutta hän on lähettänyt Onko hänellä korvaavaa ja sitä ei sitten herra Giegold Guosta. I have no intention, Chair, to... En aio yhtyä kyllä GUE-ryhmään. Olen niin Euroopan myönteinen henkilö, että en kyllä vaihda ryhmää. Tunnustan sen nyt tässä yhteydessä. Yeah, and this confuses me why you are in GUE. That is the real... Niin, en ymmärrä miksi sinä olet GUEssa. Se on hämmentävää. Sosialistit ovat yrittäneet rekrytä sinua, mutta toistaiseksi epäonnistuneet. Niin, puheenjohtaja, onko minulla puheenvuoro vai ei? So let's stick to you, have a floor. And... niin. Tässä oli sitten virhe näissä paperissa, anteeksi. Seriously. Um... Kiitoksia, niin ihan vakavasti puheen. Kiitoksia ensinnäkin komissiolle tästä hyvin tervetulleesta ehdotuksesta ja kiitokset myös esittelijälle – ainakin suurimmasta osasta näitä tarkistuksia. Odotan keskustelua innolla. Totta kai vihreät ovat aina sitä mieltä, että Rahoitusmarkkinoiden säätelyssä tarvitaan jonkinlaista suhteellisuutta ja sääntöjen pitäisi perustua kunnolliseen analyysiin, mitä sääntöä tarvitaan millekin liiketoimintamallille, mutta sen lisäksi osa esittelijän tarkistuksista liittyen erityisesti tähän porsaanreikään, porsaanreikiin, joita tässä nyt pyritään sulkemaan niihin liittyen, ja se, että rakennettaisiin, rakennettaisiin jonkinlainen useamman vuoden keskiarvo ja sen avulla pyrittäisiin takaamaan jonkinlainen tai yhtäläiset olosuhteet kaikille, niin se menee sellaiseen suuntaan, jota kyllä voimme tukea. Meillä on kysymyksiä komissiolle ja samalla kun tarkastellaan markkinoille osallistuvien ja kansalaisten huolenaiheita, niin perustuvatko kaikki nämä arviot oikeille kriteereille? Meistä toisaalta meillä voi olla nyt liian monimutkainen järjestelmä pienille, ei niin tärkeille toimijoille, mutta jos sitten rahaa on ja varoja hoidettavana suuri määrä, mutta pääomaa vain vähän, niin silloin ei itse asiassa joudu Euroopan tason valvonnan alaiseksi ja tiukempien sääntöjen ala- alaiseksi. Eli markkinavoima voi saman aikaan olla hyvin suuri, eli meillä on voimistuvaa keskustelua siitä, siitä, miten johtavassa asemassa olevat henkilöt toimivat näissä sijoituspalveluyrityksissä. Ja nämä, nämä kriteerit, jotka tällä hetkellä perustuvat vain numeroihin, lukuihin ja omaan pääomaan, niin ehkä sinne kriteereihin tarvittaisiin myös kvalitatiivisia kriteerejä, eli sitä, minkälainen vaikutus tällä yrityksellä on sosiaaliseen markkinatalouteen. Ja tämä keskustelu on sellainen, joka meidän parlamentissa pitäisi käydä. Meillä on järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia eri aloilla ja, ja niillä on paljon vaikutusvaltaa eri aloilla. Ja myös näiden omaisuudenhoitajilla on tällaista valtaa ja ei harkinnanvaraista sijoitusneuvontaa, sitä tulisi kohdella eri tavoin sen mukaan paljon, kuinka suuresta pääomasta on kyse. Ja tätä pitää ajatella perusteellisesti, sillä jos tarjoaa ei-harkinnanvaraista neuvontaa, niin silloin voi joutua vastuuseen, mutta jos tällaista omaisuutta tai pääomaa ei ole, niin ne, jotka olisivat oikeutettuja korvaukseen, eivät sellaista saa, eivätkä heidän oikeutensa toteudu. Eli tämä pitää miettiä perin pohjin. Toisaalta ymmärrän pointtisi siitä, että sillä on eroa, onko tämä sijoitusneuvoja, harkin, tarjoako hän harkinnanvaraista neuvontaa vai ei. Tässä on eroja eri alojen välillä. Me ehdotamme, että ympäristöön ja sosiaalisiin asioihin liittyvistä riskeistä pitäisi tulla läpinäkyvämpiä. Ja toivon mukaan tämä näkyy kuun lopussa komission ehdotuksessa. Teemme tietysti tarkistuksia, jotka liittyvät tähän ja jossa tuodaan esiin myös näitä ajatuksia, jotka tässä kerroin. Ja samalla otamme tietysti huomioon myös suhteellisuuden. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että me uskomme, että tiettyjä sääntöjä, ja en ole tästä samaa mieltä herra Luken kanssa, tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat sijoituspalveluyrityksiä, veroraportointi, maakohtaiset säännöt, tietyt korvaussäännöt, tällaisia sääntöjä tarvitaan. Ja että meillä on tiettyjä riskejä, joita ei nyt huomioida – mutta riskit ovat kuitenkin olemassa. Odotan suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua ja uskon, että tuo suhteellisuus, jonka komissio on tässä nyt esitellyt ja yksinkertaistamisajatus, eli että ne tulisi kattaa vahvemmilla säännöillä, jotka koskisivat näitä vahvempia toimijoita – tämä toimisi hyvin sosiaalisen markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Näinhän ei nyt ole. Ja tällä tavoin voisimme luoda rahoituspalveluiden sisämarkkinat. Intervention, I hope the papers are all right. Uh, Mr. Viega. Nyt sitten herra Viegas Guesta ei ole korvaava ja sanonkin onkin paikalla. Olkaa hyvä. Ο κύριος Γέγκας ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή μας. Haluaisin kertoa, että herra Viekas ei, herra Viekas ei ole paikalla, koska hän oli muita sitoumuksia ja varmasti tulevina päivinä hän tulee teke, esittämään kommenttinsa tarkistusten muodossa, joten en yritä häntä nyt tässä mitenkään korvata, mutta minulla on kuitenkin yksi kommentti siihen, mitä Sven Giegold äsken sanoi. Ehkä hän voisi tässä korvata teidän virheen, virheenne, koska hän sanoi, hän sanoi, että hän ei tulekaan ole Guesta, mutta pyytäisin kuitenkin häntä osoittamaan hiukan suurempaa kunnioitusta Gue kohtaan ja myös minua kohtaan, koska hän kommentoi äh, sosiaalista ja Euro- Euroopassa ja tämä oli vähän epäreilua ja koska hän on hyvä ystävä, niin haluaisin nyt julkisesti pyytäisin, että hän ei enää estä tällaisia kommentteja jatkossa. Varmasti voitte ratkaista sen helposti tämän kokouksen ulkopuolella. Minä ehdottaisin, että nyt alkaa tämä käsittelyvaihe ja sitten komission vuoroja esittelee ja sitten tämä keskustelu käydään loppuun. Ensimmäisenä herra Sanders ja sitten edustaja Veres. Merci, monsieur le président. Alors... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen ehdotuksistaan ja kommentoisin säädöksiä, jotka liittyvät kolmansiin maihin. Mielestäni on tärkeää vahvistaa kyseisiä säädöksiä ja erityisesti vahvistaa niitä, jotka liittyvät MIFIR-lainsäädäntöön. Nyt nämä säännöt eivät aina ole oikein kun todella selkeitä, mitä tulee niiden vahvuuteen. Ja vastaavuusjärjestelmät eivät mahdollista sitä, että voidaan käsitellä kahden tyyppisiä ongelmia minun mielestäni. Ensimmäinen nimittäin liittyy reilun kilpailuun. On tärkeää varmistua siitä, että eurooppalaiset sijoituspalveluyritykset käyvät kilpailua laitosten kanssa, joita koskee samantyyppiset säännöt. Ei pidä vapa- saada, ei pidä saada vapautusta MIFID, MIFIR-lainsäädännön velvoitteista. Sitten toinen kohta koskee rahoitusvakautta. Ja tässä mielessä muutokset, joita on joita esittelijä on tehnyt, jota paremmin otetaan huomioon riskit, jotka liittyvät sijoituspalveluyrityksiin kolmansissa maissa, niin minun mielestäni tämä on todella tervetullutta. Siinä kaikki kiitoksia. Thank you very much. Going back to Mr. Beret. Sitten edustaja Weberes. Merci. Euh, euh, niin, kiitoksia. Vielä lisäisin äh, varjoesittelijämme kommentteihin, Madi Delvon kommentteihin muutaman asian. Tämä kysymys näistä kolmesta kategoriasta tai luokasta ja niiden määritelmistä, mikä, minkälainen laitos mihinkin kuuluu. Tässä on muutama huolenaihe. Komissio on tehnyt esityksen. Se on varsin yksityiskohtainen liittyen siihen, minkälainen laitos on ja minkälaisia sijoituksia se tekee. Eli onko laitos, toimiiko se melkein kuin pankki. Sitä silloin kohdeltaisiin samalla tavalla. Siihen kohdistuisivat samat vaatimukset kuin eurooppalaisiin pankkeihin – suhteellisuusperiaatteen nojalla nämä kolme määriteltyä luokkaa, niin miten niissä voisi siirtyä sitten luokasta toiseen? Siitäkin voi keskustella. Kaikki laitokset, jotka vaikuttavat tai näyttävät jollakin tavoin pankeelta, ne eivät voisi silloin hyödyntää tätä suotuisampaa järjestelmää – vakavaraisuusmielessä tai kilpailumielessä. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös korvaukset. Herra Lukke taisi tästä jo puhuakin, eli korvaukset tai, tai palkkausasiat, ne ovat lähes systeeminen asia, ja nekin täytyy tässä säätelyssä kattaa. No sitten tästä vastaavuudesta. Tässä olemme kyllä vaikeuksissa. Tässä oli esittelijältä tarkistus tähän liittyen. Meillä on riski, jota tässä mietinnössä käsitellään tuon aikaansaadun ratkaisun kautta, eli minkälaisesta vastaavuudesta on kyse, ja tämä tulee Heisin mietinnöstä – ja esittelijä on tuonut esiin ajatuksen, että äh, meillä voisi olla jonkinlainen vastaavuuden arviointijärjestelmä, joka perustuu poliittiseen harkintaan, vaikkapa tällainen Sveitsin mallin mukainen järjestelmä tai rahoitusmarkkina-asetuksen ja direktiivin mukainen järjestelmä. Komission esityksessä kuitenkin on päinvastoin, eli vastaavuuden arviointijärjestelmän vakaus on tärkeää, sen voi toteuttaa teknisesti ja se riippuu siitä, minkälaisia standardeja molemmat osapuolet siinä noudattavat. Eli nyt kuitenkin komissio on päättänyt tämän yksipuolisesti. Eli pitäisikö kaiken vastaavuuden olla yhteispäätösmenettelyn piirissä? Tuleeko siihen parlamentin kantaa? Silloinhan mennään ikään kuin yli siitä siitä vastaavuuden arvioinnista, jota peräänkultettiin tuossa Brian Heisin mietinnössä, eli miten sovitetaan tämä vastaavuuden, vastaavuusjärjestelmä, jota tässä peräänkuulutetaan tuohon Brian Heisin mietinnössä esitettyyn. Vastaavuusjärjestelmä asiassa pitää toimia hyvin määrätietoisesti, ettei heikennetä rahoitusvakautta. Siinä on Estelian kanssa samaa mieltä. Hän puhui tällaisista ulkopuolisista, ulkopuolisista joille annetaan jonkinlainen suosituimuus tai etuisuusasema näissä vastaavuusjärjestelmissä. Eli nämä järjestelmät pitää määritellä hyvin tärkeä, tarkkaan ja se on tehty jo Heissin mietinnössä. Meille siis tämä tarkistusten jättämisen määräajan lykkääminen olisi siis tärkeä asia. Joskus neuvosto etenee nopeammin kuin me täällä parlamentissa ja joskus sitten hitaammin. Jos poikkeuksellisesti neuvosto nyt etenisikin nopeammin tässä asiassa, niin silloin koherenssi ja logiikka ovat ehkä tässä vaarassa. Eli tarvitsisimme hieman lisää aikaa, jotta voimme tutkailla sitä, minkälainen minkälaisen kannan tässä valiokunnassa saisimme aikaan. Voisimme ottaa huomioon myös Brexitin. Kiitos. Uh, Kiitoksia puheenvuorosta. Nyt ehdottaisin, että komissio jatkaa tästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää ja valiokunnan jäseniä tästä keskustelusta ja tuesta, jota huomasin komission ehdotukselle annettavan se rohkaisee meitä. Ehkä nyt tässä yhteydessä voin muistuttaa näistä perustavoitteista, joihin olemme tekstillä pyrkineet. Ensinnäkin varmistua siitä, että nämä sijoituspalvelut, jotka ovat aktiivisesti Euroopan markkinoilla, niitä koskee vakavaraisuussäännöt, jotka todellakin kattavat niiden aiheuttamat riskit. Tällä hetkellä meistä näin ei ole asiantilanne, koska juridiset puitteet, jotka kattavat juuri nämä yritykset, on tavallaan ovat alun perin luotu pankkeja varten, joten ensimmäinen asia, jonka halusimme tämä, tällä tekstillä aikaan saada, on todellakin tunnistaa riskit, joita liittyy näihin sijoituspalveluyrityksiin ja asettaa sopivat pääomavaatimukset, jotka vastaavat näitä riskejä. Sitten halusimme pyrkiä tavoitteeseen yksinkertaista asioita ja suhteellista asioita, koska myönnämme senkin, että näillä yrityksillä on tärkeä tehtävä Euroopan rahoitusmarkkinoilla, kun rahoitetaan reaalitaloutta ja meistä oli hyödyllistä varmistua siitä, että säännöt, jotka niille asetetaan, mahdollistavat kuitenkin niiden toiminnan jatkossakin samalla, että jälleen niitä koskevat vakavaraisuussäännöt, jotka sopivat niille. Sitten kolmas tavoite josta keskusteltiin myös, on keskusteltu tänäänkin. Halusimme varmistua siitä, että järjestelmä, jota sovellamme kolmansien maiden yrityksiin, sitä todellakin vahvistetaan ja otetaan huomioon erityisesti vastaavuussäännöt, joita tällä hetkellä on olemassa. Nehän aikanaan laadittiin. Silloin mahdollisuus palvelun tarjoamista EUn ulkopuolelta oli paljon vähäisempää kuin nykyään ja lähitulevaisuudessa. Tämän takia halusimme vahvistaa puitteita, joissa vastaavuuspäätöksiä tehdään kolmansien maiden suhteen komissiossa. Samalla ulotetaan tavallaan viitesäännöt, joihin vastaavuuspäätökset perustuvat pyritään siihen, että säännöt ovat mahdollisimman samanlaisia koskien kolmansia maita kuin Euroopan maidenkin yrityksiä. Haluamme varmistua myös siitä, että menettelytavat ja valvonta vahvistuu ja saadaan aikaan todelliset yhteiset säännöt eurooppalaisten ja kolmansien maiden palveluntarjoajien kesken. Panimme merkille tarkistuksen, jonka esittelijä esitti. Mielestämme tämä kattaa pitkälti nämä kohdat, jotka otimme esille, ja luonnollisesti olemme valmiita auttamaan esittelijää ja koko valiokuntaa tarvittaessa ja pyritään yhdessä löytää sitten löytämään hyvät äh, ratkaisut näihin kysymyksiin. Ehkä vielä yksi kysymys, koska herras Kiikol taisi esittää kysymyksen omaisuudenhoitajien kohtelusta tämän ehdotuksen yhteydessä. Niin totta, että lähestymistapa, jota me olemme seuranneet luokittelussa, on pitkälti tällaista kvantitatiivista toimintaa, koska kyse on siitä, että arvioidaan öö, koko kokoa, omaisuuserien määrää, jota hallinnoidaan onko luokista kaksi vai kolme kysymys, mutta tämä on myös laadullista arviointia, koska tämän ehdotuksen myötä halusimme määritellä järjestelmän kannalta merkittäviä yrityksiä ja halusimme identifioida tietyn tyyppisiä palvelumuotoja, jotka meistä perustelevat juuri sen, että joidenkin kohdalla ollaan vieläkin tarkempia kuin muiden ja olemme turkistaneet tällaista kaupankäyntitoimintaa, trading-toimintaa erityisesti tässä yhteydessä. Ja halusimme juuri varmistua, että tällainen trading-toiminta toimintaa tapahtuu ko- korkealta tasolla. Se on mahdollisesti järjestelmän kannalta merkittävää ja viittaa nyt siihen, mitä Rova Beres otti esille puheenvuorossaan. Näitä yrityksiä kohdellaan samalla tavalla kuin pankkeja. Sääntöjen lähentyminen, kilp- muun muassa reilun kilpailun kannalta on niiden kohdalla korkeammalla tasolla. Tämän haluan sanoa tässä vaiheessa ja vielä kerran kiitän näistä, näistä valiokunnan myönteisistä kommenteista koskien komission ehdotusta ja olemme todellakin valmiita auttamaan jatkossa esittelijä tarvittaessa. Now, uh... Kiitoksia teidän selvityksestänne. Sitten herra Ferber esittelee saa puheenvuoron. Eh, Kiitoksia paljon näistä muista kommenteista. Tämä osoittaa sen, että joissain kohtaa voidaan kyllä keskustella lisää, joissain taas voidaan hyväksyä nämä. Tämä on ihan normaalia sinänsä. Ja haluaisin huomauttaa, että olen muutamassa kohdassa hieman yllättynyt. Annoin tämän aikataulun varjoesittelijöille käyttöön. Ja itsekin minä sitten pitäydyin tässä suunnitelmassa. Ja annoin myöskin käännettäväksi se kirjat siihen aikaan, kun olen itselleni tähän määrännyt. Tämä on vähän yllättää teitä ehkä, mutta näin minä tein. Joten ei mitään vastustusta silloin tullut. Eikä meidän pitää mitään omaa aloitteesta mietintöä odottaa tästä vastaavuudesta. Niinkin hyber mietintö ja tulee vastaavuuteen kolmansien maiden kanssa, niin silläkin on oma merkityksensä. Pitääkö me odottaa myöskin mietintöäkin että joko tämä onnistuu tai ei onnistu aina. Mutta tämä on, kuten muissakin mietinnöissä, tämä ei, menekään minun mielikutuksen ulkopuolelle nyt vähän tämä koko asia. Uskon, että riippumatta siitä, mitä heis mietinnössä tehdään, meidän pitäisi katsoa omassa mietinnössä vastaavuutta. Ja emme voi ottaa huomioon Heissin tai Hybnerin mietinnön aikatauluja. Me tulee vastaavuuteen, mainitsin Sveitsin, mutta voisin myöskin, mutta esittää myöskin USAan. Ja valiokunnassa olemme samaa mieltä, että komission esittämään vastaavuus ei ole tyydyttävä. Ja meillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia tähän. Tämä osoittaa sen, että vastaavuutta on huomattavasti rajoitettu ja pitäisi taata se, että mitään porsarikia ei luoda, että että pienet kauppapaikat sitten vaikka osakekaupan osalta tavallaan va- valtaisivat meillä, meillä alaa. Ja silloin kun me tämän asian päätimme, niin myöskin sosiaalidemokraatit olivat tässä mukana. Otin myöskin, olisi voinut tämänkin esimerkin esittää teille, vaikka esitin teille toisen esimerkin. No ehkä asialta voitu esittää toisella, toisellakin tapaa. Sitten kolmas kommentti Tietenkin suuret sijoituspalveluyritykset ovat mukana tässä järjestelmässä silläkin. Eli public country by country reporting on silloin mukana. Ja kaikki muukin vaatimukset, muutkin vaatimukset pysyvät silloin. Mutta sitten ajatellaan suhteellisuutta, pitäisikö tämä tehdä sitten jollekin miljarditason yritykset ja samanlaiset vaatimukset jollekin miljoonatason sijoitusyritykselle. Ja kun katsotaan sitten järjestelmärelevanssia näiden yritysten osalta, niin pitää katsoa myöskin suhteellisuutta, että pitää miettiä, että ettei mitään riskejä synny. No, tämä on kuitenkin sellainen asia, jota voisimme katsoa jatkossakin. Mitä tulee sen tarkistukseen 28? Minulla on laaja perustelu mietinnössäni tähän kohtaan. Tarkoituksena on vain, että kolmansien maiden sijoituspalveluyritykset eivät ole paremmassa asemassa kuin EUn sijoituspalveluyritykset ja etteivät he tee sellaisia asioita, jotka ovat meille kiellettyjä. Tästä voidaan keskustella, kyllä vielä voidaan neuvottelun aikana tästä puhua, mutta ei minua kuitenkaan kiinnosta tämä, koska emme halua tässä tätä asiaa, tämä on päinvastoin kuin me haluaisimme, että tietotaidot eivät ole meillä sallittuja, mutta kolmansille maille sallittuja. Silloin tietenkin liiketoiminta siirtyy EU-ulkopuolelle ja myöskin meidän valvontamahdollisuutemme katoavat samalla. Olen valmis kyllä keskustelemaan tästä. Meillä on kyllä selkeä kanta tähän. Ei meidän pitäisi itsemäisettää huonompaa asemaan kuin muut, kuin muut ovat. Ei tällaista saa demokraattisen prosessin aikana puitteissa hyväksyä. Ja tietenkin meillä on tiettyjä asioita pitää vielä selvittää. Aikataulun lisäksi meidän pitää varjoesittelikokouksessa myöskin monia muitakin asioita vielä pohtia. Meidän pitää joka tapauksessa miettiä näitä asioita. Ja niin kauan kuin nämä aikarajaehdotukset ovat vielä voimassa, ei mitään muita erotuksia voi vielä täällä pohtia. Eli ehdotan, tehdään järkevä prosessi järkevissä puitteissa, järkevissä aikarajoissa. Ei ehkä kuukautta siirretä, mutta ehkä viikolla voidaan siirtää. Jolloin jo nyt sen suhteen tarkistuksia voidaan tehdä. No, tonkin, olen myöskin valmis toimimaan teidän kanssa ja keskustelemaan teidän kanssanne, jos halutaan löytää kompromissi. Koska muuten sitten kohtaa sitten kesätauko, sekin pitää ottaa huomioon, kun mietitään aikataulua. Jos vasta vuoden lopulla aloittaa kolmikantaneuvottelut, niin silloin tällä vaalikaudella emme kyllä pääse tulokseen. Ja ajattelin, että tämä on sellainen asia, joka voitaisiin tuollakin viedä läpi, että meillä olisikin realistinen mahdollisuus päästä läpi tämän asian kanssa tällä vaalikaudella, niin minä myöskin valmistelin tämän. Tämän takia pyytäisin, että ottaisitte tämän huomioon. En usko, että tämä olisi mikään palvelus jos sitten ensi vaalikaudella uudestaan käsitellään tätä asiaa. Kiitoksia. Thank you very much, Markus. Kiitoksia, Markus. Nyt vielä lopputiivistys. Niin olkaa hyvä vielä. Intervenir, mais sur cette question de, euh, de délai de dépôt des amendements, je comprends que le rapporteur euh, euh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 Sitten lopuksi ehdotukseni ensinnäkin toistaiseksi on seuraavan taksisen aikaraja 24. toukokuuta kello 12. Niitä käsitellään 18. kesäkuuta, äänestetään Ekonissa 24. syyskuuta ja täysistuntoon tämän jälkeen. Sitten taisin, kun osoitetaan huomioon, että pyytäisin yksin Gualtieria puheenjohtajaa alkamaan keskustelut esittelemme kanssa ja samoin ottaa huomioon myös muita vaihtoehtoja, jotta voidaan, otetaan huomioon valtion aikataulutta, voidaan varmistaa että tämä asia, saadaan vietyä loppuun. Hyvä. Toistaiseksi aikataulu pitää ja herra Kuottieri ja muut, jotka ovat pyytäneet, siis pohdimme mikä on paras ratkaisu, mutta toistaiseksi pidämme kiinni tämänhetkisestä aikataulusta. Olen varma, että herra Gualtieri tulee kertomaan meille asiasta mahdollisimman pian. Thank you very much. I guess very soon... Kiitoksia. Varsin pian varmasti saamme tietoa avoimella tavalla. Nyt meillä on pari minuuttia ennen kuin äänestämme. 15 yli 17 alkaa äänestys.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 So dear colleagues. Hyvät kollegat, tervetuloa tärkeään äänestykseen. Kuten tiedätte, me äänestämme tärkeistä mietinnöistä koskien kahta hyvin tärkeää asetusta. Tämä tuu pääomamarkkinoinnista sääntelypuitteista ja miten eri tapahtumat tähän vaikuttavat, josta olemme kyllä tietoisia. Nyt teemme tällaisen koeäänestyksen. Ensin äänestys alkaa koetta varten, testiä varten. Äänestys alkaa. Please, everybody is invited to. Kaikki äänestyskortit laitteeseen vielä puuttuu. Okay. The colleague is not voting, but okay, so we can start with uh, Mr. Langen. Langenin mietinnöstä lähdetään liikkeelle. Emir Refit aiheena 77, 71 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistamme vielä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Sitten 78 raukeaa. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Edellinen äänestys tarkistuksesta 80. Tässä on sopettu sanamuoto puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. se alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten kompromissi 16 puolesta. Against. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty 121 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkastaa, ilmeisesti kuitenkin hylätty. Uudestaan koneäänestys. Vote is Äänestys alkaa päättyy hylätty enemmistöllä 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 123 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 125 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Liberat puoltavat, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy peli hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 155 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Hyvä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, hän alkaa. Votis. Päättyy. hyväksytyyden enemmistöllä 176 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan. Kompromissi 5 koneäänestyksenä, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 5a raukeaa. Sitten 188 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistamme. äänsä alkaa en nähnyt kunnolla kaikkien käsiä, joten pitää tarkistaa. Äänsä päättyy. Hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 190, tässä 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty yksi yhdeksän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty 201 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 202 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 203 ja 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty 213 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty 218 ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty 231 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi 11 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy hyväksytty 254 pysyvä poikkeus PSAille puolesta, vast, puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 266 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 275 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty, jos on kappale 33 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 34 puolesta vastaan tarkistamme tämän koneäänestyksen 34. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty ilmeisesti, mutta me tarkistamme äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty 66 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 67 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 75, puolesta vastaan tyhjää, hylätty nimenhuuto äänestys tekstistä. Muutetussa muodossaan äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. 46 puolesta, 5 vastaan, 4 tyhjää. Hyväksytty päätöslauselma ja nyt haluaisinkin onnitella esittelijää ja haluaisin pyytää kysyä teiltä seuraavista vaiheista. Olkaa hyvä. EPP hat vorgeschlagen, dass wir es im Plenum behandeln. EPP on tietysti tämä sen täysistunnossa. Tukisin esittelijän tätä ja en tukisi neuvottelujen aloittamista. Hylkään sen. Uh, eli ei äänestystä trilogiin liittyen, eli emme tee mitään, vaan menemme täysistuntoon. Hyvä, kiitos ja onnittelut. Sitten siirrytään eteenpäin Danuta Hybnerin mietintö liittyen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 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 9, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää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 suullinen tarkistus, lisäksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 467 ja 473 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 468 ja 472 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 469 ja 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 68, ei vaan 474, 474, 474 siinä on miinus eli puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten onko se 501 vai teinkö virheen? Eli kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 504 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 505 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 554 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun, ei vaan hylätty. 555 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja kompromissi 34 puolesta vastaan. Niin, kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 569 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 570 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 576 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 577 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 578 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 592 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 599 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 111 puolesta vastaan tarkistetaan tuo Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 114 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää. Ei vaan tarkistetaan se. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ja 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten nimenhuutoäänestyksenä teksti muutetussa muodossa äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 45 puolesta, 4 vastaan, 5 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja nyt sitten nimenhuuto niin, lopetimmeko jo? Niin, äänestetään nimenhuutoäänestyksenä neuvotteluiden avaamisesta tämän mietinnön pohjalta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää. Eli riittävä enemmistö on. Siirrymme trilogiin. Lamberts. Given your performance, uh, tonight... Niin kun ottaa huomioon teidän suorituksenne tänä iltana, ajatellaanpas, että ehkä et ole ensi kerralla Ekanin puheenjohtaja, mutta hakee varapuheenjohtajan paikkaa täysistunnossa sitten kyllä. Muuten te olette sitten voidaan kuitenkin kilpailussa aina viidenin kanssa, että varmaankin ajatellaan sama äänestysluettelo ja voit, tehdä kisa, kumpaan nopeampi sen luettelon kanssa. Se on aika mielenkiintoista. Consider this suggestion. Kiitoksia. Ehdotuksenne otetaan huomioon. No niin, nyt haluaisin vielä todeta, että on hyvä, että saimme lyhyessä ajassa näin suuren enemmistön näiden kahden tärkeän mietinnön taakse. Eli todella onnittelen kahta esittelijää todella erinomaisesta työstä. Tämä on vahva merkki siitä, että parlamentti pystyy näyttämään tietä neuvostolle ja etenemään hyvin tärkeissä asioissa Euroopan unionin rahoitusvakauteen liittyen. Eli onnittelut ja kiitokset vielä esittelijöille ja muille mukana olleille. Seuraava kokous, tai itse asiassa jatkamme